friends, we start this meeting now. Hyvät ystävät, aloitamme nyt tämän kokouksen. Ne, jotka tulevat myöhässä, tulevat sitten paikalle myöhemmin. Kaikki kielet ovat käytettävissä lukuun ottamatta Kroatiaa tämän kokouksen aikana. Haluaisin myöskin kertoa teille, että meillä on muutama vierailijaryhmä täällä. Rova Moran Chartier on kutsunut paikalle kymmenen lehtimiestä seuraamaan lähetetyötyöntekijöitä koskevan äänestyksen kulkua. Yksi TV-journalisti tulee myöskin kuvaamaan kokousta valiokunnan kokouksen äänestyksen yhteydessä tulkikorjaa, mutta tuo on vuorososta myöhemmin. Herra Schulz on myöskin pyytänyt paikatteleisijoryhmän, hekin tulevat kuvaamaan työntekijöiden lähettämistä koskevaa äänestystä myöhemmin tänään. Neuglis Rikiotis puolestaan, kun tulee paikalle, tuo mukanaan 55 vierailijaa työllisyysvalikunnan kokoukseen seuraamaan ensimmäisen esitysisän kohdan käsittelyä. Silloin on kyseessä työllisyys- ja liikennevaliokuntien yhteinen kuulemistilaisuus. Odottelemme vielä Rova Delia. Hänellä on vielä saapunut paikalle, mutta uskoakseni ilman, että olen millään tavalla epäkohteliassa, voin pitää kiinni aikataulusta ja aloitamme pikkuhiljaa tätä kuulemistilaisuutta. Here. Uh, we start with, the... Aloitamme tämän kuulemisen, jossa tarkastellaan liikennealan työntekijöiden tilannetta ja työolosuhteita, liikkuen työntekijöiden tilannetta. Tervetuloa kaikille osallistujille, varsinkin asiantuntijoillemme, jotka tulevat kertomaan meille oman näkemyksensä asiaan kuulemisen yhteydessä. Hienoa, että voimme järjestää tämän kuulemisen yhdessä liikennevaliokunnan kanssa. Kenties tietenkin liikennekuljetukset ovat kaikkein merkittävin liikennemuoto vuonna 2014, miltei kolme neljäs osaa kaikesta maan sisäisestä rahtiliikenteestä tai EUn sisäisestä rahtiliikenneestä kulki maanteita pitkin matkuntaliikenteessä. Maantieliikente kattaa yli 90 prosenttia kaikista matkustaja liikennekilometreistä. Aloitin tässä jo oman alustuspuheenvuoroni, niin että aikaa ei hukata, koska meidän täytyy äänestääkin vielä tänään. 10,6 miljoonaa ihmistä on työssä liikennealalla, liikenne- ja varastointialalla. 10 1,6 miljoonaa yhteensä, nämä kaksi alaa yhteenlaskettuna, arviot ovat osoittaneet, että EUn sosiaalisäännöt ja, ja markkinasäännöt vaikuttavat kielteisesti työolosuhteisiin silloin, kun on kyse rahdinkuljettajista. Esimerkiksi jatkuvia murhenkryynejä ovat se, että työpäivät ovat pitkiä ja epäsäännöllisiä. Ammattikuljettajat näin ovat kertoneet suhteessa muihin aloihin heillä on rankempaa tässä suhteessa. Muitakin riskitekijöitä täytyy vielä hoitaa kuntoon mukaan luettuna pitkätä kotoa pois, poissaoloajat, aikapaineet, lepopaikkojen puute, lepoaikojen puute ja palkkauskysymykset. Myöskin hintakilpailu on aiheuttanut ongelmia Joskus on kyse myöskin laittamasta liiketoiminnasta ja liiketoimintamalleista. Nämä ovat vain kärjestäneet ongelmia. Korkeat sääntelykustannukset eivät pelkästään mahdollisesti vääristä kilpailua, vaan nämä myöskin johtavat siihen, että kuljettajat saattavat menettää sosiaali, su, sosiaalisen suojan silloin, kun he tekevät väliaikaisesti työtä muissa jäsenvaltioissa, koska silloin operaattoreilla, liikenteenharjoittajilla on suurempi houkutin Rikosääntöjä, koska kyse on erittäin mobiilista työalasta, kun puhutaan rahtiliikenteestä. Lainsäädäntö täytyy saada, saattaa kuntoon, että näihin haasteisiin voidaan vastata. Lisäksi on muita EU-aloitteita, joilla pyritään parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa, kun on kyse tavaraliikenteestä maanteillä. 31. toukokuuta tänä vuonna – annettiin yleiskehys nimeltään Europe on the Move. Komissio silloin hyväksyi ehdotuksen direktiiviksi, joka liittyy kuljettajien lähettämiseen muihin jäsenvaltioihin työntekoa silloin pitäen maantieala. Maantialalla otettiin minimivaatimukset käyttöön, jotka liittyvät lepoaikoihin, minimipalkkoihin, ajopiirtureihin. Lisäksi tarkasteltiin pääsyä koko tälle markkina-alueelle, tavarakuljetusmarkkina-alueelle. Tänä päivänä nyt käsittelemme parlamentin ehdotusta ja valmistelemme sitä tässä suhteessa. Nyt pyydän, että kollegani ja yhteispuheenjohtaja ja myöskin asiantuntijat ovat valmiina Rova Deli, joka on liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtaja, pitää nyt oman asuuspuheenvuoronsa kokouksen alkajaisiksi vielä. Olkaa hyvä. Madame euh, la, la présidente. Arvoisa puheenjohtaja. Minulla on ilo toivottaa teidät tervetulleeksi. Tällä hetkellä Manteleen rahtiliikenne on aivan kriittisen tärkeä asia ennen kaikkea Euroopan taloudelle – näin ollen me olemme laatimassa visiota alasta, jonka jatkossa tulisi olla vankalla perustalla oleva ala, kestävä ala ja myös vakaa ala, joka voi tarjota toiminta, mahdollisuudet sisämarkkinoilla, rahtiliikenteelle, tavaraliikenteelle ja vakautta, jotta voimme kohdella tasa-arvoisesti kaikkia eurooppalaisia palkansaajia. Kultaisena sääntönä on se, että Euroopan unionin täytyy edistää palkansaajien yhtäläisiä työskentelyolosuhteita. Kun puhumme työntekijöiden työskentelyolosuhteista, niin luonnollisesti puhumme hyvistä työskentelyolosuhteista. Aivan niin kuin olemme kuulleet, komissio on ehdottanut uutta lainsäädäntöä tieliikenteeseen. Meidän on varmistettava, että lainsäädäntö todella voi parantaa tämän alan työntekijöiden työskentelyolosuhteita. Meidän täytyy myös auttaa niitä, jotka ovat valmiita toimimaan tällä alalla niin, että voidaan kunnioittaa voimassa olevia sääntöjä. Näin ollen markkinakysymykset ja sosiaaliset kysymykset täytyy ottaa käsittelyyn yhteisesti. Näin voimme saada tasapainoisen tuloksen aikaan ja ottaa huomioon sen lisäarvon, joka EUlla on, ja myös kansalaisten edut. Parlamentti on aivan keskeisessä roolissa tässä aiheessa – Tarkoitus on siis kunnioittaa tavoitteitamme niin, että todella pääsemme tavoitteisiimme. Meidän kaikkien yhdessä on ratkaistava sosiaalisen polkumyynnin ongelma. Sehän on Eurooppa-hankkeen myrkky. Todella luotan siihen, että käymme nyt keskustelua alustusten pohjalta aivan konkreettisista asioista – näin voimme ratkaista ongelman konkreettisesti ja voimme myös ennakoida niitä ongelmia, joita joka päivä näemme syntyvän alueellamme. Pitää paikkansa, että tämänpäiväisessä varmasti hedelmällisessä keskustelussa kyse on hyvin tärkeästä panoksesta – ei pidä kuitenkaan jättää huomioimatta todellista kysymystä, todellista ongelmaa. Kyse on valvonnasta, kyse on niin sanotuista postilaatikkoyrityksistä ja kyse on myös sellaista kysymyksistä, jotka eivät rajoitu pelkästään minimipalkka-aiheisiin, vaan myös työehtoihin esimerkiksi asuinolosuhteisiin ja niihin olosuhteisiin, joissa rahtiliikennettä harjoitetaan. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, molemmat valiokunnat, äh, meillä molemmilla on yhteinen tavoite, nimittäin suojata, puolustaa kaikkia eurooppalaisia työntekijöitä – Tämä, tässä mietinnössä ja sen johtopäätöksissä ei ole mitään toisen luokan työntekijöitä. Me haluamme, että eurooppalaiset työntekijät omaavat samat oikeudet ja heitä suojellaan yhtä lailla kaikkialla. Arvoisa puheenjohtaja, voitte varmasti luottaa liikennevaliokunnan jäsenten sitoutumiseen. Heitähän on paljon täällä salissa, niin että voimme antaa tärkeän panoksen tähän keskusteluun. Kiitos. Madam Deli, eh, thank you for that. Kiitos Rova Deli, kiitos tästä alustuspuheenvuorosta. Nyt eh, kuuntelemme viittä asiantuntijaa, jotka on kutsuttu kokoukseen paikalle. Ensimmäisenä heistä puhuu Rova van der Pelt. Hänen jälkeensä puolestaan vuorossa on Roberto Perillo Tämän jälkeen Vera Macic Vronski, Dirk, Dirk Engelhardt ja sitten Jaime Rodriguez Medal. Rova van der Elt ensin. Hän on Euroopan rahtiliikenteen harjoittajien eurooppalaisen kattojärjestön edustaja. Poliittinen neuvontaja siellä. Olkaa hyvä, 10 minuuttia. Thank you. Kiitokset. Äh, ensinnäkin haluaisin kiittää siitä, että annoitte meille mahdollisuuden olla läsnä täällä tänään ja kertoa meidän näkemyksemme äh, kuljettajien lähettämisestä ja näistä maantieliikennepaketista. No ensinnäkin, mitä tämä äh, sisältää? Ensinnäkin se, että minimipalkkaa ja vuosilomia on kunnioitettava myös silloin, kun kuljettaja toimii toisessa jäsenvaltiossa. Nykyisessä ehdotuksessa sanotaan, että vähimmäispalkka Sanotaan, että jos kuljettaja on kauemmin kuin kolme kuukautta laskettuna per kalenterikuukausi toisessa jäsenvaltiossa, silloin hänet on lähetetty. Ja silloin minimipalkkaa ja vuosilomia on kunnioitettava. Kun hän on lyhyemmän aikaa alle tai tasan kolme päivää äh, kansainvälisellä matkalla, niin silloin häntä ei ole lähetetty. Silloin kun on kysymys kapotaasista, niin hänet on aina lähetetty huolimatta kapotaasimatkan pituudesta. Ja se mikä tässä on uutta on se, että tässä ehdotuksessa on uudet säännöt sille, kuinka tämä kolme päivää lasketaan. Tässä sanotaan, että päivittäinen työjakso, joka on alle kuusi tuntia, on puoli päivää. Jos tämä työaika on enemmän kuin kuusi tuntia, niin se lasketaan kokonaiseksi päiväksi. Ja siinä sanotaan myös, että kun kuljettajalla on taukoja, lepotauko tai hän on saata, hänen saatavilla olla aikaansa tuolla toisessa maassa, niin nämä lasketaan myös työajaksi. Huolimatta tästä hyvin selkeästä määritelmästä itse lähettämisestä tässä on muutamia puutteita vielä. Esimerkiksi mitä, miten lasketaan transittia, koska missään tässä ehdotuksessa ei ole edes mainittu transittia. Ja meidän mielestämme se pitäisi erikseen mainita ja nimenomaan se, että transittia ei koskaan pidetä lähettämisenä. Sen lisäksi on paljon epäselvyyksiä tästä termistä vähimmäispalkka tai minimipalkka. Entäs sitten päivärahat tai muut lisät, joita maksetaan per tunti tai muuta? Entäs sitten taas sektoraaliset lisämaksut? Olisi paljon parempi määritellä, mitä elementtejä pidetään vähimmäispalkkana ja mitä ei. Olisi parempi antaa täydellinen luettelo elementeistä, jotka kuuluvat tähän minimipalkkaan, koska jos ei ole mitään selkeää määritelmää, niin keskustelut siitä, onko minimipalkkaa kunnioitettu vai ei, jatkuvat. Mutta UETR kuitenkin pitää positiivisena sitä, että meillä on vihdoinkin selkeä määritelmä siitä, mikä on lähettämistä ja mikä ei, samoin kuin myös selkeät äh, laskusäännöt. Kuitenkin meistä tuntuu tämä ehdotettu kolmen päivän sääntö voi olla haitaksi PK-yrityksille pienissä jäsenvaltioissa, samoin kuin yrityksille, jotka ovat äh, periferaalisissa jäsenvaltioissa, eli kauempana. Yksi esimerkki selvittänee meidän näkökulmamme. Eli yksi esimerkki. PK-yritys Saksassa. Yrittäjä kuljettaa appelsiineja Espanjasta Alankomaihin. Tämä matka kestää noin viikon. Eli siis Alankomaihin ja takaisin. Ja hän aloittaa matkansa Espanjasta, hän ajaa Ranskan lävitse noin kaksi päivää, sitten hän ajaa Belgian lävitse noin puoli päivää, ja sitten hän lopulta saapuu Alankomaihin, missä hän sitten purkaa ja lastaa äh, paluu äh, rahdin Belgiaan ja Ranskaan. Äh, matka Ranska ja Belgian kautta on transitmatka, joten sitä ei koskaan lasketa lähetetyksi. Ja sitten taas tämä purku ja lastaus. Alankomaissa kestää kauemmin kuin kuusi tuntia, joten se lasketaan yhdeksi koko päiväksi. Hän palaa Belgiaan ja siellä hän purkaa osan hänen rahdistansa ja tämä vie alle kuusi tuntia, joten tämä lasketaan puoleksi päiväksi Belgiassa. Sitten hän jatkaa matkaansa Ranskaan ja Ranskan kohteisiin ja toimet siellä kestävät kauemmin kuin yhden päivänä kuusi tuntia, eli se lasketaan kahdeksi päiväksi. Ja sitten tämä sama kuljettaja tekee tämän matkan neljä viisi kertaa kuukaudessa. Näiden laskusääntöjen mukaan tämä, lähet, tämä työntekijä tai kuljettaja on lähetettynä Ranskassa 8-10 päivää ja Alankomaissa lähetettynä 4-5 päivää ja jopa ehkä Belgiassa jopa kolme päivää, riippuen siitä, kuinka kauan hän joutuu oleskelemaan Belgiassa. Ja välillä hän ehkäpä tekee myös kapotaasia Luxemburgissa, joten silloin Luxemburgissa pitäisi maksaa Luxemburgin palkat niiden muutaman tunnin ajan. Sosiaaliturva jää kuitenkin Espanjaan. Jotta voisi noudattaa lainsäädäntöä, niin täytyy tehdä hyvin hankalia laskuja jokaiselle kuljettajalle, koska jokaisella kuljettajalla on erilaiset tehtävät. Joten työnantajan täytyy tietää palkat, samoin kuin kaikki säännöt koskien yli aikaa, päivärahoja, maksettuja lomapäiviä ja niin edelleen hyvin monessa maassa. Ja me pelkäämme sitä, että työnantajat varsinkin ne PK-yrityksissä joutuvat käyttämään hyvin kalliita neuvoantavia virastoja, toimistoja, jotka tietävät sosiaalilainsäädännöstä eri jäsenvaltioissa sen vuoksi, että PK-yrityksillä ei yleensä ole tarpeeksi henkilökuntaa valvoa kaikkia sääntöjä itse. Ja joka kerta äh, kuljettajilla on erilaisia tehtäviä eri maissa ja silloin täytyy taas laskea uusiksi ja uusiksi joka kuukausi. Me pelkäämme, että nämä säännöt äh, tulevat aiheuttamaan valtavan hallinnollisen taakan yrityksille, eikä se äh, tule olemaan toimiva. Ja me pelkäämme myös, että tämä voi johtaa myös epävarmuuteen kuljettajille, koska heillä voi olla hyvin erilaista lainsäädäntöä joka kuukausi riippuen missä he ajavat. No, tässä ehdotuksessa on myös hallinnollisia velvoitteita. UETR on hyvin iloinen siitä, että enää ei tarvita varsinaisia edustajia, mutta kuitenkin ja ylipäätään tällaisen edustajan käyttäminen on hyvin kallista. Kuitenkin tässä ehdotuksessa on erilaisia rekisteröintivelvoitteita, jotka voivat vaihdella maasta maahan. Ja sen lisäksi kuljettajalla täytyy olla tietyt asiakirjat rekassansa, joten me pyytäisimme tai vetoamme siihen, että meillä olisi yksi yhteinen eurooppalainen rekisteröintialusta, johon voitaisiin sitten ladata erilaiset välttämättömät asiakirjat, kuten A1 tai työsopimus tai mitä tahansa. Ja silloin kuskin ei enää tarvitse pitää mukanaan kaikkia eri asiakirjaa. Ja tällä tavalla voitaisiin helpottaa hallintoa työnantajalle ja myös vähentää kuljettajan velvollisuuksia kantaa mukanaan kaikkia asiakirjoja rekassa. Ja tämä vähentäisi virheiden mahdollisuutta ja unohtamista myös. Ja vielä lopuksi me haluaisimme vielä tuoda esiin yhden erittäin tärkeän asian, nimittäin epäreilun kilpailun. Nykyinen tilanne on jo johtanut siihen, että on hyvin erilaisia työkustannuksia. Yksi tunti yhdessä maassa voi maksaa kolme kertaa enemmän kuin toisessa maassa, johtuen myös suuriin eroihin sosiaaliturvassa. Joten mitä tahansa päätetään, niin tämä ei kuitenkaan tule muuttamaan mitään tässä perusongelmassa, nimittäin työvoimakustannuksissa. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi puhuu Herra Roberto Perillo, joka on ETFn eli Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton maantiekuljetuksista vastaavan jaoston johtaja. Herra Perillo, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Menen suoraan asiaan. Emme ole valmistelleet PowerPoint-esitystä, mutta todella haluaisin nostaa esille aidot todelliset ongelmat, jotka meidän näkökulmastamme ovat tärkeitä. Ei voi jättää huomiota niitä pitkiä kuorma-autojonoja, jotka moottoritieteen varsilla aina iltaisin ja viikonloppuisen seisovat. Tämä on ollut todellisuutta aina laajentumisesta lähtien. ETF on tehnyt pysäköintialueille 4. ja 5. lokakuuta 2017 käyntejä, vierailuita ja olemme perehtyneet niihin surkeisiin työskentely- ja majoitusolosuhteisiin, joita kuljettajat joutuvat kokemaan Euroopassa. Mitään uutta nämä vierailut eivät paljostaneet. Parkkipaikkoja ei ole varustettu saniteettitiloilla, virtsa tuoksuu rekkojen ympäristössä ja kuskit tekevät ruokansa siellä paikan päällä. On kymmeniä tuhansia kuskeja tässä tilanteessa. ETF on sitoutunut viestimään heidän kanssaan esimerkiksi sosiaalisen median avulla. Facebookissa meillä on foorumi puolalaisille ja romanialaisille kuljettajille ja joillakin foorumeilla on yli 45 000 jäsentä. Me käytämme sosiaalista mediaa tiedottaaksemme kuljettajille niistä ehdotuksista, joista on tehty, joita on tehty liikkuvuuspaketissa ja informoimme heitä myös heidän työskentely- ja elinolosuhteistaan. Kuva on synkeä näen, että vieressäni on BGLn edustaja, se on työnantajajärjestö ja se huol- hoitaa myös jätehuoltoa. Olimme viime viikolla Bukarestissa ja siellä tapasimme kuskeja, jotka tekevät pohjoismaiselle yritykselle töitä ja tämä yritys tekee myös jätekuljetuksia, eli siis Pohjoismaista Saksaan pääasiassa. Meille näytettiin keräyspisteistä kuvia kuljettajat ovat vastuussa jätteiden lastauksesta ilman mitään suojavarusteita eikä minkäänlaista korvausta rahallisesti tästä työstä. Jos he valittavat, niin heidät korvataan välittömästi. He ovat vakuuttuneita siitä, että heitä kohdellaan tällä tavalla vain sen takia, että he ovat romanialaisia ja että he ovat alttissa asemassa ja eivätkä voi esittää lain mukaisia vaateita. Olen lähes tulkoon varma, että työnantajajärjestöt ovat valmiita parantamaan työskentelyolosuhteita ammattikuskien suhteen, jotka asuvat muualla kuin näissä jäsenvaltioissa. Työskentelyolosuhteet ovat kestämättömät. Tarvitaan lainsäädäntöä Euroopan tasolla. Vain tätä kautta tilannetta voidaan parantaa. Euroopan komission ehdotukset eivät kuitenkaan tarjoa meille kunnon ratkaisuja näihin ongelmiin. Vaikkakin kyseessä on hyvä lähtökohta, niin nämä ehdotukset eivät tehokkaasti käsittele niitä sosiaalisia ja työskentelyolosuhteisiin liittyviä ongelmia, joita tällä alalla on. Haluamme ennen kaikkea korostaa sitä, että kaikki ehdotukset ovat toinen toisista riippuvaisia. Olisi näin ollen vaarallista keskittyä ja analysoida vain yhtä ehdotusta ja jättää muut ehdotukset huomiotta ja niiden vaikutukset huomiotta. On esimerkiksi niin sanottuja postilaatikkoyrityksiä, joita ei ehdotuksilla täysin voida poistaa. Jos Belgiassa sijaitseva yritys avaa tytäryrityksen Romaniaan pelkästään rekrytointitarkoituksessa, ja sitten sillä on lähetyskeskus Slovakiassa. Uusi komission ehdotus toki voi poistaa tämän rekrytointiyksikön, yksikön, mutta ei suinkaan lähetysyksikköä. Tämä tarkoittaa sitä, että kilpailu tällä alalla, sosiaalinen polkumyynti ja kuljettaja puulaa sosiaali, etuuksien ongelmat, terveydenhuollon ongelmat vain jatkuvat. No sitten ajo- ja lepoajat. Kotiin paluu sellaisena kuin Euroopan komissio sitä ehdottaa ei ole konkreettinen tehokas toimi. Pitää määritellä kotipaikka. Tarvitaan selkeitä toimia siitä, miten kuljettajan paluuta kotipaikkaan valvotaan. Ja tarvitaan myös määräyksiä siitä, että myös kotimatkan joutuu työnantaja korvaamaan. Nyt ikävä kyllä meillä ei ole riittävästi aikaa tehdä ehdotuksia siitä, miten näitä normaalia lepoaikoja on pyritty vähentämään 45-24 tuntiin. Ja on sanottu, että tämä helpottaisi kuljettajaa palaamaan nopeammin kotiinsa. Tämä perustelu hieman minua naurattaa, vaikkakaan ei ole ollenkaan naurun asia varsinaisesti. Tässä täytyy olla valppaana kun muutetaan näitä lepo- ja ajoaikasääntöjä, ja sanopa komissio mitä tahansa, niin tällä on välittömiä vaikutuksia työaikadirektiiviin. Tämä lisää työaikaa, kuskien työaikaa, eli tässä täytyy olla varovainen. No sitten lähettäminen, työntekijöiden lähettäminen. Olen täysin tietoinen siitä, että työllisyysvaliokunta äänestää tänään lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä. Kuljetusala on herkkä ala. Tämä direktiivi koskee ainakin kahta eri liikennemuotoa. Sen takia onkin tärkeää, että maantieliikennettä kohdellaan hyvin varovaisesti ja huolellisesti silloin, kun kyse on työntekijöiden lähettämisestä. Mitkä sitten ovat ETFn ehdotukset tällä alalla? Ensinnäkin postilatikoyritykset. Ainoa tehokas tapa taistella ilmetä vastaan on ottaa käyttöön vaatimus siitä, että huomattava osa ajoneuvoliikenteestä täytyy toteuttaa siinä maassa, jossa yritys sijaitsee. Jos näin ei ole, niin emme voi tehokkaalla tavalla puuttua postilaatikkoyritysongelmaan. No sitten ajo- ja lepoajat. Sääntöjen täytyy pysyä muuttumattomina ja näin ollen viikoittainen lepoaika ajoneuvossa täytyy kieltää ja täytyy olla 45 tunnin lepoaika. Ei voida ajatella, että on näitä mahdollisia poikkeuksia jatkossakin voimassa. No sitten paluu kotipaikkaan. Tänään emme voi tästä keskustella. Odotamme, että saamme selkeän määritelmän sille, mitä kotipaikka tarkoittaa. Miten se määritellään. Sitten kun selkeä määritelmä on ja on selkeät määräykset aiheesta, ja siitä, että kustannukset yritys kattaa, niin kuin tälläkin hetkellä, niin sitten pääsemme eteenpäin. No sitten työntekijän lähettämisestä. Meillä tulisi olla alakohtaisia täytäntöönpanotoimia, jotka koskisivat erityisesti liikennettä. Sellaisia toimia, jotka ovat siis alakohtaisia maantieliikenteen suhteen. Meidän mielestämme ei voida ajatella sitä, että maantien liikenne jätettäisiin äh, työntekijöiden lähettämisdirektiivi ulkopuolelle. Lähettämistä voidaan valvoa ja sitä voidaan valvoa hyvin. Esimerkiksi älyajopiirtureilla. ETF on tyytyväinen siitä, että tämä keskustelu todella käydään Euroopan parlamentissa. Ja kuulemme Euroopan parlamentin jäsentenkin sanovan, että on aivan mahdotonta edes kuvitella sitä, että tällainen älyajopiirturi olisi vuonna 2034 sitten kaikissa rekoissa. Ja sitten instituutiot joutuisivat naurun alaisiksi. Meidän täytyy vaatia, että kaksi vuotta sen jälkeen, kun, kun älyajopiirturi äh, otetaan käyttöön, eli siis vuonna 2019. Tämä pätee myös kabotaasiin, eli älyajopiirturi voi tässäkin kohtaa auttaa meitä valvomaan paremmin kabotaasia. Onhan meillä muitakin välineitä, ECMR esimerkiksi. Tämän takia me haluamme, ja tähän voin päättää oman puheenvuoroni, haluamme aivan ehdottomasti ymmärtää kaikki ne toimet, jotka ovat välttämättömiä, kun otamme käyttöön kaiken sen, mitä puheenjohtaja Juncker ilmoitti jokunen vuosi sitten. Eli sama palkka samanarvoisesta työstä samassa paikassa samalla alueella. Tämä oli hyvin tärkeä ilmoitus. Nyt ETF odottaa sitä, että siirrymme sanoista tekoihin. Olemme valmiita tekemään yhteistyötä rakentavassa hengessä, jotta rahtiliikenne, henkilöliikenne maantiellä tapahtuu tyynessä ilmapiirissä ja kaikkia työntekijöitä kohdellaan samanarvoisina. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, Mr. Parillo. Kiitoksia, herra Perillo. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Vronski, joka on puolalaisen kuljetus- ja logistiikka-alan liiton puheenjohtaja. Tielpeneru. Puheenjohtaja, olkaa hyvä. Dzień dobry Państwu. E, reprezentuję Polską Organizację Transport i Logistyka Polska, zrzeszającą... Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minä edustan täällä TLPtä, puolalaista kuljetus- ja logistiikka-alan liittoa. Liitossa meillä on mukana yrityksiä, jotka työllistävät yli 20 000 työntekijää. Muutama sananen teille ensinnäkin työllisolosuhteista, suosista seikoista ja tästä mobiliteettipaketista. Tuleeko se ratkaisemaan kaikki nämä ongelmat? Ensinnäkin me tarkastelemme sitä, kuinka tieliikenne on kehittynyt 70-luvusta eteenpäin. Te, joka kymmenen vuoden välein havaitaan, että suuri teknologinen harpas on tehty, työosuhteet ovat parantuneet kenties tulevaisuudessa Kuljettajien työolosuhteet muistuttavat enemmänkin etätyötä. Kenties rekkoja voi ohjata kotoa käsin. Työolosuhteet ovat parantuneet jatkuvasti, kuten tuli jo sanottua. Voisin muistuttaa teitä siitä, että työolosuhteet ovat olosuhteet, joita määrittelevät suuret liikennealan yritykset. Kaikki jotkut standardeja kuitenkaan. Katsotaanpa esimerkiksi mistä kenkä puristaa, mitkä ovat todellisia ongelmia. Tämä riittyy myöskin siihen, mitä herra Parilla sanoi. Ensinnäkin turvallisuuskysymys. Sattuu onnettomuuksia, hyökkäyksiä tehdään tien poskissa ja kaikkia muuta traagista tapahtuu. Tämä on erittäin vakavia ongelmia. Ja sitten puuttuvia lepopaikkoja, niistäkin valitetaan. Euroopasta puuttuu 30 000 kuljettajien, rekkakuskien lepopaikkaa, taikka niissä on huonot varusteet. Ei minkäänlaista paikkaa, missä voisi esimerkiksi nukkua missä muualla kuin rekan ohjaamossa. Ja tämä on vaarallista kuljettajan kannalta. Ja myöskin lasten kannalta tämä on vaarallista. Merkittävä ongelma on myöskin se, että kun tavarata kuljetetaan pitkiä matkoja Euroopan laidalta toiselle. Tämä on erittäin vaativaa työtä. Tähän liittyy enemmän riskejä. Katsotaanpa esimerkiksi, miltä tilanne oikeasti näyttää. Usein moottoriteillä liikenne sujui hyvin. Voiko ylipäänsä pistää täytäntöön rekan ohjaamossa lepokieltoa? Onko se ylipäänsä mahdollista? Kuten sanoin, liikenneruuhkat ovat todellakin suuri ongelma Euroopassa. Mikäli menee Varsovasta Brysselin esimerkiksi, matkaa on yli 1300 kilometriä. Ja vähintäänkin kolme tuntia tästä ajasta joutuu viettämään liikenneruuhkassa. Liikenneruuhkat Tukokset ovat valtaisa ongelma. Ja lepopaikat on, lepopaikkojen puute on suuri ongelma. Ei ole paikkaa, missä nukkua. Mobiliteettipaketti ei ratkaise näitä todellisia kourintuntuvia ongelmia, jotka kohtaavat kuljettaminen joka ikinen päivä. Joten voisi todeta, että tämä mobiliteettipaketti, liikkuvuuspaketti, tulee pikemminkin aiheuttamaan uusia ongelmia Kuten jo sanoin, kuljettajien tilanne, mikäli he lepäävät rekan etuosassa, on sen mukava jo tänä päivänä. Köyhemmissä jäsenvaltioissa tilanne on sellainen, että niin, rekat saattavat olla jopa parempia kuin uusien sevaltioiden rekat. Joten eh, työolosuhteet tällaisissa uudenaikaisissa rekoissa on sen hyvä. Mobiliteetti, liikkuvuuspaketti tai liikennepaketti. Ei ota tätä huomioon. Olosuhteet rekan ohjelmassa ovat yleensä parempia kuin muut lepomahdollisuudet ja nukkumismahdollisuudet, joita on tarjolla. Euroopassa puhutaan hyvin paljon samanarvoisesta kohtelusta. Tietystikin samanarvoisuus täytyy varmistaa. Sama palkka samanlaista työstä kaikkialla. Tämä on täysin päivänselvä asia. Kuljettajalla täytyy olla sama palkka kaikkialla Euroopassa, mutta entä sitten sosiaaliset ongelmat? Voidaanko ne ratkaista Euroopassa? Lähettämistä koskeva direktiivi siitä on, on tehty ehdotus, mutta tämä koskee vain yhtä prosenttia työntekijöistä. Kuinka tämä eriarvoisuus saadaan poistettua, mikäli vain yksi prosenttia on kyseessä työntekijöistä, jotka kuuluvat tämän piiriin? Minun mielestä tämä on silkka, silkkaa demagogiaa suorastaan. Yhtälön kohtelu yhdessä paikassa tarkoittaa eriarvoisuutta toisessa kohtaa. Yksi esimerkki siitä, kaksi kuljettajaa puolaisen yrityksen palveluksessa yksi kuski ajaa Espanjaan, toinen valko tai Unkariin. Toinen kuljettajista saa yhteensä 3710 euroa palkkaa. Toinen kuljettaja samantyyppisessä, samanlaisessa tilanteessa saa vain 1500 euroa samasta työstä. Kenties tämä eriarvoisuus on asia, jota voidaan hieman tasoittaa, mutta saman aikaan syntyy eriarvoisuussa muissa kohden. Työnantajan velvollisuudet. Katsotaanpa niitä. Mitä velvollisuuksia työnantajalla on? Jotta voidaan vastata tähän kuljetuspaketin velvollisuuksiin, miten työntekijän, työnantajan täytyy toimia. Meillä toimistossamme on ranskalaisia säädöksiä. Olemme tutustuneet ranskankieliseen säädöksiin tai Ranskan säännöksiin. Ja olemme niitä tarkastajat lähemmin. Kyse on valtavasta, kyse on valtavasta paperipinosta. Pk-yritysten kannalta tämä on erittäin hankala tilanne. Pk-yritykset eivät selviä tästä paperivuorosta. Mitä johtopäätöksiä tästä kaikesta sitten voidaan tehdä? Mitä voidaan yhteenvedonomaisesti sanoa? Kansallinen, kansalliset säännökset jäsenvaltiossa ovat erilaisia ja EUn lainsäädäntökin on erittäin monimutkaista ja hankalaa työlästä. Periaatteessa ei lähetettyjen työntekijöissä koskevassa direktiivissä ole mitään poikkeuksia. Tämä aiheuttaa suuria ongelmia monilla kuljetusmarkkinoilla. Euroopassa 80 prosenttia yrityksistä on PK-yrityksiä tällä lailla, jopa mikroyrityksiä. Ne ovat entisiä rekkakuskeja, jotka ovat ottaneet lainaa voidakseen ryhtyä itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi. Ja kyse on perheyrityksistä. Myöskin perhe osallistuu tehtyyn työhön. Kuinka nämä perheyritykset sitten voivat äh, omaksua nämä uudet säännökset? Eivät ne kerta kaikkiaan pysty. En usko, että se on ylipäänsä mahdollista. Tämä on liian suuri taakka niille. Katsotaanpa nyt sitten eri, erilaisia palkkoja, palkkaeroja. Palkkaeroissa ei ole kyse sosiaalisesta polkumyynnistä, eikä mitään lakiakaan loukata. Kyse on seuraamusta historiasta, erillisestä historiasta eri jäsenvaltioista. Kyse on historian perusta, isosta perinnöstä. Jatkuvasti kuitenkin uuden aikaistetaan ja tehdään työtä tehokkaammin, joten nämä jäsenvaltioiden väliset erot pienevät jatkuvasti. Eikä ketään voi pakottaa hallinnollisten keinojen kautta muuttamaan asioita. Asiat muuttuvat itsestään. Liikenneala, kuljetusala, on ala, jolla monet kuljettajat, tai ala, jolta puuttuu hyvin paljon kuljettajia, puuttuu työntekijöitä. Puolassa tarvittaisiin vähintäänkin 4000 kuskia välittömästi lisää. Joka ikinen kuljettaja voi vaihtaa helposti työnantajaa, koska työntekijöistä on pulaa. Kuukauden varoitusajalla voi vaihtaa työnantajaa Joten uudet säännökset tuovat mukanaan sellaisen riskin, että syntyy harmaa alue. Kukaan oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä. Tämä kuljetusala koskeva paketti pitäisi hoitaa niin, että siitä olisi hyötyä ja turvaa niille, jotka toimivat tällä alalla. Kiitoksia siitä, että sain puhua teidän kokouksessanne. Kiitos paljon. Thank you, Mr. Vronsky. I will now give the floor to Mr. Eng- Kiitoksia, herra Vronsky. Seuraavaksi puhuu saksalaisesta liitosta edustaja äh, herra Engelhardt, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Ensinnäkin kiitokset hyvin paljon kutsusta äh, tulla tänne ja haluaisimme hieman kertoa Saksan näkökulmasta tästä mobiliteettipaketista. Ja minä tulen siis ähm, Bundesverband Güterkraftwerk Logistik und Entsorgungista BGLstä. Ja meillä on noin 7000 yritystä, erittäin paljon äh, kuljetuskalustoa ja kuljettajia. Me olemme siis suurimpia äh, liittoja maantieliikenteessä. Meillä on suuria haasteita tällä hetkellä maantieliikenteessä. Päivittäin saamme informaatiota jäseniltä, jotka kertovat, että teillä on saavutettu kapasiteettien rajat ja että asiakkaat ilmoittavat ja joutuvat ilmoittamaan asiakkaille, että myöstymisiä saattaa tulla. Ja se, että meillä on liian vähän kuljettajia, myös vaikeuttaa tilannetta. Tällä hetkellä ei ainoastaan länsi-eurooppalaiset kuljetusyritykset ole tässä ongelmassa, vaan myös itä-eurooppalaiset yritykset kertovat kuljettajapulasta. Eli omin sanoin, mikäli mitään ei tehdä, meillä tulee koko Euroopassa olemaan valtava ongelma, kun meillä ei enää ole kuljettajia ollenkaan. Silloin me voimme istua täällä ja puhua lainsäädännöstä, mutta jos meillä ei ole kuskeja, niin silloin meidän sektori tulee kärsimään suuria ongelmia. Tätä taustaa vasten me haluaisimme reilummat kilpailuedellytykset ja yksi, mikä on hyvin tärkeää, sosiaalisesti kestävät työpaikat kuljettajille, samoin kuin palkka- ja sosiaalimääräysten harmonisointi. Se, mikä on etu, on luonnollisesti ajopiirturi, se voi olla meille kaikille eduksi ja olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa, että se pitää ottaa mahdollisimman nopeasti käyttöön ja mahdollisimman tehokkaasti ja yhteiset edellytykset tehdä töitä ja että varsinkin saataisiin nuoria mukaan tälle sektorille. Se on suurin edellytys niin, että voimme huolehtia teollisuuden ja yksityistalouden talouksien vaatimuksiin. Saksassa joka vuosi 30 000 kuljettajaa lähtee eläkkeelle ja 5 000 koulutetaan uudelleen ja äh, tämä samanaikaisesti äh, pakettien määrä kaksinkertaistuu. Eli tämä on valtava ongelma. On kaksi tärkeää asiaa äh, kuljetussektorilla. Ensinnäkin eurooppalainen rahtiliikenteen liberalisointi 2004-2007 ja sen lisäksi 12 uutta jäsenvaltiota. Ja tämä on vaikuttanut erittäin paljon liikennemarkkinoihin. Erityisesti EUn laajentuminen vaikutti sosiaali- ja palkkakustannuksiin. Ja hiljattain julkaistu ranskalainen tutkimus osoitti suuret erot bruttopalkoissa, minimi 300 ja 3300 maksimi. Ja 670 euroa Bulgariassa ja 1600 euroa Belgiassa on toinen tutkimus ja rajat ylittävä kuljettaja, äh, hänen, häntä koskee suurin piirtein sama 1600 äh, euroa bulgarialaiselle kuljettajalle – Ja, kun taas äh, belgialaisella 56 000 vuosipalkka. Yrittäjät Äh, ovat äh, myös äh, liputtaneet ajoneuvokantojansa itäpuolelle. Ja rekat saavat jatkuvasti uusia rekisterikilpiä, mutta kuitenkin samat kuljettajat, samat asiakkaat ja samat reitit. Kaikki tämä tapahtuu palveluvapauden nimissä, tai palvelun tarjoamisen vapauden nimissä. Ja äh, ulosliputus on johtanut siihen, että sosiaali- ja palkkakustannukset ovat äh, halvemmat EUn uusissa jäsenvaltioissa. Ja tämä johti siihen, että syntyi epäreilua kilpailua ja että työntekijät uusista jäsenvaltioista joutuivat tekemään äh, huonommin ehdoin ja pienemmin palkoin töitä. Äh, tällainen ääri esi merkki on äh, äh, latvialainen yrittäjä, filippiniläinen kuski äh, ajaa loppujen lopuksi Pohjois-Euroopassa, Pohjois-Saksassa. Mitä tällaisesta markkinoiden kehityksestä sitten seuraa? Toinen esimerkki. Itä-eurooppalainen yrittäjä tarjoaa omaa ajoneuvokantaansa muussa jäsenvaltiossa. Hänellä on esimerkiksi, voi olla 2000 autoa jatkuvasti, Saksassa 750, Ranskassa. Voisin jatkaa tätä luetteloa loputtomiin, mutta säästän teitä siltä. Ilman, että yksikään niistä ajoneuvoista olisi rekisteröity tähän toiseen maahan. Enkä minä tässä nyt kritisoi yhtä erityistä yritystä, mutta tämä markkinamalli koskee hyvin monia ja mitä tästä sitten seuraa? Minulla on tässä lehtiartikkeli mukana, jossa erittäin hyvällä tavalla tätä painotetaan. Eli tässä on kysymys siitä, että Romanian kuljettajien ammattiyhdistys on perustanut oman viraston, jolla pyritään vastustamaan sosiaalista polkumyyntiä. Ja lisäksi näillä yrityksillä on usein myös suuret markkinaosuudet, koska työehdot ovat epäreilut. Ja me tiedämme myös, että Käytännössä aika usein on nähty myös, että kuljettajat tulevat hyvin harvoin kotiin ihan sporadisesti ja että he joutuvat ajamaan paljon puolella ja että ja ajo- ja lepoajat ovat epäselviä, parkkipaikat ovat huonoja ja voin vain painottaa, mitä edellinen puhuja sanoi, että tämä ei liity mitenkään arvokkaisiin ja hyvään työolosuhteeseen ja 2000-lukuun. Ja tässä seuraavassa kuvassa näette myös jutun, jossa puhutaan auto-onnettomuuksista. Viime viikolla Saksassa meillä oli tällainen onnettomuus, jossa syntyi myös kuolin uhria. Eli tällaiset tilanteet johtavat äh, yhä suurempaan huolen aiheeseen. Ja sen lisäksi täytyy ottaa huomioon äh, se, että nämä huonot olosuhteet äh, lepopaikoilla voivat jo vaarantaa myös liikenneturvallisuuden. Mitä tulee sitten keskeisiin vaatimuksiin, niin me tarvitsemme reilua kilpailua, paremmat työolosuhteet kuskille sekä palkka- ja sosiaalipolkumyynnin lopettamisen. Sen lisäksi pitäisi soveltaa käytännönläheisesti lähentä, lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä. Sen lisäksi jatkoliberalisointi varsinkin kapotaasisäännöissä on, saisi olla mahdollista vain silloin, kun on hyvät sosiaaliturva. Muuten se ei ole mahdollista. Sen lisäksi täytyy olla samanlaiset säännöt myös rajat ylittäville rahtiliikenteelle. Ja sen lisäksi täytyy lopettaa se, että kansalliset, kansalliset yritykset käyttävät väärin EUn palveluntarjousvapautta. Ja sen lisäksi täytyy huolehtia siitä, että kuljettajat voivat käydä myös kotonansa. Ja sen lisäksi täytyy myös huolehtia siitä, että rekat eivät jatkuvasti seiso yleisillä parkkipaikoilla. Me tarvitsemme myös tehokkaita valvontamekanismeja samoin kuin äh, sitovia äh, sitovaa valvontaa siitä, että kaikkia sääntöjä noudatetaan, koska meillä on hyvin pitkälti sellainen kuva, että kaikkia asetuksia käytetään väärin yrityksissä sen vuoksi, että valvonta on epäonnistunut, taikka sitä ei toteuteta lainkaan. Ja me toivomme todellakin, että mobiliteettipaketti äh, veisi oikeaan suuntaan. Kiitos. Thank you, uh, Mr. Engel. Kiitoksia, herra Engelhardt. Nyt puheenvuoron saa Rodriguez Medal, joka on Confebus liiton johtaja. Liitto takajärjestö edustaa bussikuljettaja, Bussikuske. Hyvää iltapäivää kaikille. Kiitoksia siitä, että sain olla täällä tänään kertomassa teille bussi- ja linja-auton kuljettajien näkökannasta eurooppalaisen lainsäädäntö viime, vuonna, viime vuosina. Konfebus on eurooppalainen bussiliikennealan liitto tai järjestö. Yhteensä mukana 3500 yritystä ja yli 40 000 ajoneuvoa kuuluu meidän alaisuuteemme. Tarjoamme palveluita kaupunkien välillä, eri paikkakuntien välillä yhteensä 8000 euro- espanjasta paikkakuntaa on yhdistetty meidän palveluillamme. Meillä on 20 000 suoraa työpaikkaa kyseessä, liikevaihto yli 3 miljardia vuodessa ja vuotuinen vero meni yli miljardi euroa vuodessa. Täytyy muistaa, että ja linautot kuljettavat Espanjassa yli 1750 miljoonaa pikemminkin 1,75 miljoonaa matkustaja joka vuosi, eli 52 prosenttia kaikesta henkilöliikenteestä ja kaikista matkoista Espanjassa tehdään bussilla. Turvallisuus on erittäin tärkeä asia. Se, että me kuljetamme ihmisiä, tämä johtaa siihen, että terveys on tai turvallisuus on erittäin tärkeä asia, mutta myöskin yritysten imakosta on kyse. Vuonna 2014 osallistuimme tutkimukseen. Tutkimus näkyy tuossa Oikealla Francisco Corella säätiö teki tämän tutkimuksen. Siinä tehtiin maakohtaisia vertailuja ja tarkasteltiin työnormeja Euroopan unionin jäsenvaltiossa, kun on kyse kuljettajista ja tarkastetaan työntekijöiden kollektiivisia oikeuksia, oikeutta, lakkoilla oikeutta kuulua ammattiliittoon ja niin poispäin. Sitä voivat yritykset valittaa, miten kollektiiviset palkkaneuvottelut käydään, käydäänkö ne kansallisella tasolla, alueellisella tasolla, vaikka sektoritasolla. Hyvin paljon on eroja eri jäsenvaltioiden välillä. Jopa maiden sisällä on eroja. Kollektiiviset sopimukset olivat hyvin erilaisia, kun tarkasteltiin Espanjan ja eri alueita. Otetaan esimerkiksi valtavat, vaikut, valtavat palkkaerot esimerkiksi eri puolilla Espanjaa, saatika sitten kun, kun puhutaan Saksan tilanteesta tai muista naapurimaista – Silloin kerran havaittiin, että kollektiiviset sopimukset toivat joko paljon korkeampia tai paljon matalampia palkkoja sen myötä, minkälaisia alueita oli kyseessä. Sitten ajoajat ja lepoajat, tähän vaikuttavat myöskin eurooppalaiset säännökset, näitäkin tarkasteltiin. Tarkasteltiin myöskin kuljettajien yksilötason oikeuksia. Niitä noudatetaan joissakin maissa tiukemmin kuin joissakin muissa maissa. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin työsopimuksia. Niissäkin oli eroja, maakohtaisia eroja. Mikäli joissakin, katsottiin myöskin kuinka työehtoja muutettiin joissakin maissa. Joskus työntekijä siirrettiin maan osasta toiseen, tai maan sisällä paikasta toiseen. Silloin hänen työtopimuksensa luonne saattoi muuttua, kun on kyse myös irtisanomisajoista. Joissakin maissa on esimerkiksi kahden viikon irtisanomisaika. Joissakin maissa erilaiset säännökset. Joissakin maissa lainsäädäntöä muutetaan hyvin ripeän tahtiin ja joissakin maissa jotkut säännökset ovat selvästikin vanhentuneita. Tässä kaavio, joka liittyy meidän kansainvälisiin, kansainväliseen toimintaamme. Mikäli mennään Espanjan ulkopuolelle tarkastaa muita Euroopan unionin jäsenvaltioita, tietystikin nähdään erilaisia tapauksia, joihin edellisetkin puheet ovat viitanneet. Joissakin maissa vaaditaan lisäselvityksiä, joissakin maissa ei. Varsinkin kun on kyse PK-alan yrityksestä. Byrokratian taakka melkoisen rankka, melkoisen painava. eri maissa pyydetään erilaista tietoa, erilaisia selvityksiä. Tämä on hankalaa kuljettajan kannalta. Joskus tarvitaan vain E1-kaavake, joissakin maissa ei tarvitse edes sitä. Palkat ovat erilaisia eri maissa. Joissakin maissa ei kunnioiteta kollektiivisia työehtosopimuksia. Joissakin maissa taas vaaditaan, että minimipalkka pitää maksaa erot ovat hyvinkin merkittäviä joskus. Pähkinänkuoressa voitaisiin sanoa, että ei ole helppoa siirtää ihmisiä paikasta toiseen maantietä pitkin, mikäli kulkee useamman jäsenvaltion kautta. Tärkeää on markkinoille pääsy, mikäli on linja-autoliikenteen harjoittaja. Täytyy ensinnäkin määritellä, mikä on kansainvälinen palvelu kansainvälinen matka, mikäli lähtöpaikka ja kohdepaikka on kahdessa eri jäsenvaltiossa, tai mikäli samanista jäsenvaltiosta menee jonnekin paikkaan niitä kulkee jonkun jäsenvaltio, toisen jäsenvaltion kautta poimiakseen ihmisiä mukaan. Joskus tällainen lasketaan kansainväliseksi matkaksi, joskus ei. Ja myöskin kapotaasi kysymys on merkittävä. Jotkut tapaukset eivät ole kansainvälisiä, mikäli on tällainen closed door matka kyseessä. Lapset saattavat mennä tietä pitkin Berliinin, Roomaan tai Pariisiin esimerkiksi opintomatkalle. Lapset poimitaan kytin Saragosasta, Espanjasta, sitten menee Espanjan läpi Pariisiin tai Lissaboniin, mutta ei oteta kyytiin uusia matkustajia matkan varrelta. Tämä on tämä closed doors, eli suljettujen ovien matka. Lain mukaan tämä on helposti määriteltävissä, mutta kaikenlaisia tarkistuksia, tarkastuksia tehdään, eikä ihmisille ole helppoa selittää, että nyt ei kyse mistään kansallisesta kuljetuksesta, vaan suljetun ovien tehdystä kuljetuksesta. Tämä on vaikea joskus selvittää. Kun näimme tämän EUn lainsäädäntöpaketin, olimme iloisia siitä, että komissio oli ainakin yrittänyt hoitaa tätä puolta kuntoon. Se oli pohtinut, miten voitaisiin ratkaista tämän tyyppiset ongelmat. Sosiaalinen puoli puolestaan. Sen osalta on aivan totta, että komissio on tehnyt jo pyrkimyksiä viedäkseen asioita oikean suuntaan, mutta vieläkin on joitakin asioita, joiden suhteen on vielä parantamisen varaa. Esimerkiksi ammattiin pääsy. Tämä pätee sekä tavaraliikennekuljetuksiin että myöskin matkustajaliikenteeseen. Tämä ongelma samantyyppistä lainsäädäntöä sovelletaan kumpaankin. Esimerkiksi huolintalalle pääsy rahtiliikenteensä piiriin toiminnanharjoittajaksi pääsy. Minun nähdäkseni tässä pitäisi tehdä selkeä ero sektoreiden välille. Olipa sitten kyse tavaraliikenteestä tai matkusta, liikenteestä, niitä pitäisi käsitellä eri tavalla, koska kyse on kahdesta erityyppisestä toiminnasta. Mitä työntekijöiden lähettämiseen tulee, me uskomme, että tämä on aivan oma erityinen sektorinsa, kun matkustaja kuljetaan paikasta toiseen, joten on turhaa tai hyödytöntä ottaa työntekijöiden lähettämistä koskeva direktiivi ja kansainvälinen liikenne tässä yhteydessä sellaisena, vaan pikemminkin pitäisi olla erityislainsäädäntöä tätä alaa varten. Meillä pitäisi olla selkeitä ajatuksia siitä ensinnäkin, mikä on kansainvälinen palvelu. Mainitsin jo nämä lasten opintomatkat tai luokkaretket. Sanotaan, että kolmen päivän jälkeen sitten onkin lähetetty työntekijä, joka tekee työtä oman jäsenvaltionsa ulkopuolelta. Pitäisi, pitää sitten lähettämisenä, työntekijän lähettämisenä. Minun mielestäni tämä pelkästään rankaisee yrityksiä, jotka tarjoavat tämän tyyppisiä palveluita. Sama pätee myöskin ajoaikoihin ja lepoaikoihin. Pikemminkin pitäisi vertailla asioita, jotka ovat vertailukelpaisia. Matkustajaliikenne on aivan oma erityisalansa. Ei siihen päde kaikki se, mikä pätee muuhun. Kuljettajan tietystikin täytyy olla levä, levännyt ja virkeä, kun hän kuljettaa ihmisiä, eikä hän ikinä saa olla suuren paineen alla. Tämä on se selkeä viesti, jonka halusin teille tuoda eurooppalaisena lainsäätäjänä. Joten toivon, että otatte tästä varteen otatte tästä vaarin ja olen erittäin iloinen siitä, että tämän tyyppisiä kuulemisia järjestetään. Hienoa, että pystymme korjaamaan työtä kesken ja myöskin jakaa, pystymme jakamaan tietoa keskenämme, vertailemaan tietoja. Espanja on Euroopan äärilaidalla. Me teemme hy- harjoitamme hyvin paljon tällaista liikennetoimintaa. Joskus on hieman vaikea tietää, mitä muualla Euroopassa tapahtuu. Tällaiset tilaukset ovat erittäin tärkeitä. Kiitos näistä puheenvuoroista, kannanotoista. Nyt avaan välittömästi keskustelun. Pelinsäännöt ovat yksinkertaiset. Jokaisella puhujalla on kaksi minuuttia puheaikaa ja olen aivan taipumaton. Aika on kortilla. Haluamme kuunnella myös vastaukset puheenvuorojen jälkeen. Lähdemme liikkeelle esittelijän puheenvuorolla. Esittelijämme mm, työntekijöiden lähettämisasiassa kun kyse on TRAN-valiokunnasta. Kaksi minuuttia edustaja Merja Kyllönen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, puhun suomea, kun siihen on kerran mahdollisuus tarjottu. Käytän aikani muutamiin kysymyksiin. Minkä arvelette olevan syynä ettei nykylainsäädäntöä valvota riittävästi eikä laittomuuksista rangaista yrityksiä, juurikin niitä yrityksiä, jotka laittomuuksiin syyllistyvät. Sen lisäksi kysyisin tästä EUn tavasta päätyä kollektiivisiin rangaistuksiin, jolloin myös hekin kärsivät, jotka eivät ole lainsäädäntöä vastaan rikkoneet. Mitkä olisivat niitä konkreettisia toimia, joilla lainsäädännön rikkojat saataisiin vastaamaan teostaan ja toisaalta niitä yrityksiä ei rangaistaisi, jotka ovat asiansa hyvin hoitaneet. Sen lisäksi olisin kysynyt, että mitkä on ne monen teistä mainitsemat ongelmat, joita ei tässä lainsäädännössä yritetäkään ratkaista fiksulla tavalla. Voisitteko sanoa niitä ääneen? Ja sen lisäksi olisin kysynyt teiltä asiantuntijoina, että millä tavalla lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä voimme hoitaa tätä taukopaikka-asiaa kuntoon? Mitkä ovat teidän konkreettisia esityksiä, ajatuksia, vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja? Kiitos. Merci beaucoup, Madame Kiitos, edustaja Kyllönen. Nyt puheenvuoron saa edustaja Dlabajova. Hänhän on lausunnonvalmistelija työllisyysvaliokunnasta. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen työllisyysvaliokunnan lausunnon valmistelija. Tämän lisäksi myös varjoesittelijä työntekijöiden lähettämisdirektiivi aiheessa, josta äänestämme tunnin kuluttua. Eli ajoitus on kyllä hieno tälle kuulemiselle. Mielelläni voitte tukea minun muutosesitykseni mietintöön. No, hieman päivitystä äänestyksestä. Meillä on yksi johdantosan kappale, jossa pyydetään, että liikennealalla olisi aivan omaa lainsäädäntöänsä tähän mobility-pakettiin liittyen. Ja toisaalta äh, työntekijöiden lähettämisdirektiivistä on pyydetty jättämään tämä ala pois. Sitten on suullinen tarkistus, jossa äh, pyydetään äh, sitten koordinoimaan aikatauluja näiden kahden eri aiheen välillä. Olen käyttänyt paljon aikaa tämän aiheen parissa. Voisin puhua tuntikausia tästä, mutta keskittyisin kuitenkin vain kahteen aiheeseen. Ensinnäkin täytäntöönpano. Suuri osa ongelmista mukaan luettuna liikennealalla johtuu siitä, että sääntöjä ei täysin panna täytäntöön. On aina yrityksiä, jotka toimivat lain rajalla tai laittomasti, ja niitä täytyy valvoa. Sääntöjen ei pitäisi olla liian monimutkaisia, jos halutaan, että niitä noudatetaan. Sen takia Kysyisinkin, miten pääsemme tasapainoon toisaalta sääntöjen panon ja uusien sääntöjen suhteen. Mikä on suurin ongelma? Onko se riittämätön valvonta vai riittämättömät säännöt? Sitten Euroopassa on havaittavissa myös lisääntyvää protektionismia. Sisämarkkinat olivat tärkeä peruste uusille jäsenvaltioille liittyä EU-hun. Komission ehdotukset ovat antaneet sen vaikutelman, että halutaan luoda jäsenvaltioiden välille uusia muureja, aitoja. Kyse on vapaasta palvelun tarjonnasta ja täytyy varmistaa, että uusilla säännöillä ei luoda kohtuuttomia taakkoja yrityksille. Kiitos. Monsieur. Kiitos Wim van de Kamp, esittelijä tässä aiheessa, kun kyse on ajoajoista. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, kiitos. Minulla on kaksi kysymystä kaikille kolmelle, äh, neljälle puhujalle erityisesti herra Engelhartille ja UETRn edustajalle. Kuka maksaa nämä parkkipaikat? Olen täysin samaa mieltä komission kanssa, samoin kuin myös työllisyysvaliokunnan kanssa siitä, että työpaikoista, äh, parkkipaikoista tulee tämä uusi sosiaalinen haaste. Ja sitten kysyisin Puolan edustajalta, että onko työnantaja mukana maksamassa näitä parkkipaikkoja. Tässä ei voi olla kysymys vain tuista, vaan me tarvitsemme siihen myös yksityisiä sijoituksia. Eli ovatko yritykset mukana maksamassa? Toinen kysymys, digitalisointi. Luin puolalaisten yritysten tämän kirjasen, miten rikotaan kuljetusala. Kysymys kuuluukin, eikö voitaisi digitalisoida enemmän papereita, eli vähemmän asetuksia ja vähemmän paperia, parempaa digitalisointia? Tämä oli toinen kysymys. Ja koskapa minulla on vielä aikaa, niin äh, te puhutte erittäin paljon näistä uhista PK-sektorille. Jos kaikki se, mitä te sanoitte, on totta nimenomaan PK-yrityksistä, niin silloinhan, no kysyn tätä myös komissiolta, sen ei tarvitse nyt vastata. Mutta joka tapauksessa PK-yrityksillä on silloin mm, todella vaikeata jatkaa kansainvälistä liikennettä tulevaisuudessa. Sitten ETFn edustajalle tämä kysymys nimenomaan. Kiitokset. Monsieur Wim van de... Kiitos Wim van de Kamp. Ja nyt puheenvuoron saa edustaja Bach. Hänhän on lausunnonlaatija Äh, ajoaikojen aiheessa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Äh, kiitokset äh, asiantuntijoiden puheenvuoroista. Eri aiheet palaavat uudestaan ja uudelleen esiin, kuten esimerkiksi huonot työolosuhteet, kuskipullaa, ja ei olemassa olevaa infrastruktuuri sekä turvallisuus lepopaikoilla. Nämä ovat asioita, joista me olemme vuosia jo puhuneet. Ja en nyt oikein näe, millä tavalla näillä uusilla ehdotuksilla voitaisiin parantaa tilannetta. ellei sitten parlamentti ja neuvosto selkeytä tätä vielä. Selkeyden luominen merkitsee lainsäädännön myötä myös sitä, että kukaan ei onnistu, jos ei puututa myös tähän rikollisuuteen. Kysymykseni asiantuntijoille kuuluu, kun on kysymys näistä lepoajoista, Minulle tässä on kysymys myös äh, liikenneturvallisuudesta. Kun puhutaan työolosuhteista sekä maantieturvallisuudesta toisaalta, niin tässä on selkeä yhteys. Näkevätkö asiantuntijat tämän samoin? Ja kuskipula Kuljettajapulla johtuu ehkä myös imagosta, eli tämän koko sektorin imagosta – koko tämä sektori on niin monimutkainen ja hyvin usein kuskilla on hyvin vaikeat olosuhteet, joka myös johtaa siihen, että jatkuvasti valitetaan kuljettajapulasta. Näkevätkö asiantuntijat tämän samalla tavalla? Kiitos edustaja Bach. Seuraavaksi herra Nilsson hän on myös meidän valiokunnastamme, missä hän onkaan. Siis meidän valiokuntamme jäsen ja esittelijä, kun ajatellaan ammattiin pääsyä ja tavaraliikennemarkkinoita. Olkaa hyvä. Kiitos. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että tämä on paketti, eli tästä ei voi nyppiä rusinoita pullasta. Olen samaa mieltä myös niiden kanssa, että ei ole mitään väliä, mitä sääntöjä meillä on, jos niitä ei voida valvoa, koska silloin mitkään säännöt eivät toimi. Sen vuoksi valvonta ja sanktiot ovat tärkeitä, samoin kuin älyajopiirturi. Ensinnäkin haluaisin kysyä näistä postilaatikkoyrityksistä. Sehän on tällainen liikeidea. Sehän on se liikeidea, mitä nämä yritykset käyttävät. Eli ne sanovat, että tule tänne näin, niin ei tarvitse maksaa veroja eikä tarvitse maksaa sosiaalimaksuja. Eli siis nämä ovat yrityksiä, jotka eivät ole vakavasti otettavia. Eli kysymykseni kuuluu, riittääkö komission ehdotus vai ei, kuten Roberto sanoi. Toinen kysymys. Monet, jotka toimivat kansainvälisissä kuljetuksissa, siis yritykset, sekä myös kuljettajat sanovat että minulle, että jos, kun, kun, jos ei tee tällaisia kansainvälisiä kuljetuksia, niin silloin on ammattitaidoton. Ei silloin voi toimia, silloin pitää lähteä ihan muualle, koska jos ei tiedä, mistä pitää hakea esimerkiksi paluurahti, niin ei ole ammattitaitoinen. Sitten kolmanneksi tämä kombidirektiivi on elänyt ajansa. Se ei enää stimuloi tällaisia kombikuljetuksia. Markkinat ratkaisevat tämän muutenkin. Markkinat ratkaisevat tämän, koska kombikuljetuksia käytetään oikeastaan vain yhteen asiaan, nimittäin se, että kierretään kabotaasisäännöt. Millä tavalla te suhtaudutte kombidirektiiviin. Minun mielestäni se voitaisiin vaikka poistaa saman tien, siitä ei ole mitään hyötyä, mutta miten te haluaisitte nähdä sen muuttuvan? Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Kiitos, edustaja Nilsson ja sitten edustaja Fontanier. Edustaja Fontanier, rouva, te olette lausunnon valmistelija työllisyysvaliokunnasta. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää asiantuntijoita, jotka tulivat kokoukseemme puhumaan tänään kysynnettä monimutkaisesta ongelmavyyhdestä, johon liittyy monia osatekijöitä. Meillä kaikilla on sama tavoite. Haluamme taata kunnolliset olosuhteet kaikille työntekijöille. Kut, mutta kuten jotkut asiantuntijat totesivat täällä, minäkin pelkään pahoin, että sama, tämä saattaa aiheuttaa ongelmia PK-yrityksille varsinkin, kun näin pyritään tekemään. Mitä työntekijöiden lähettämiseen tulee? Minä en usko, että mikäli työntekijä viettää vain pari päivää maansa ulkopuolella, tällöin pitäisi noudattaa näitä sääntöjä, koska tämä tuo vain hyvin paljon byrokratiaa. Jotkut sanovat, että kolme päivää kalenterikuukauden aikana on raja. Rova van der Pelt puolestaan totesi, että työntekijöiden, jotka tulevat Euroopan äärialueelta, tilanne on hankalampi. Pitäisikö laskea pikemminkin kolme peräkkäistä päivää? Taikka sitten ei mitään tarkkaa päivämäärä rajaa per kuukausi. En usko myöskään, että tehty ehdotus, joka liittyy liittyy kapotaasin soveltamiseen heti ensimmäisestä päivästä lähtien on sopiva. Eikö tämä vain lisää yritysten kuljetuskustannuksia? Mitä tulee puolestaan poikkeuksiin ja poikkeuksien poistamiseen silloin, kun on, yli, on kyse alle kolme ja puolen tonnin painoisesta ajoneuvoista? Tämän osalta sanoisin, että asetuksessa todetaan, että mikäli on pieni muotoisista kuljetuksista ja joiden volyymi on pieni, silloin tätä Tämä poikkeus ei saa olla estänä vapaalle kilpailulle tai millään tavalla saa haitata sisämarkkinoiden toimivuutta tai juohvuutta. Uskotteko te, että pk-yritysten voittomarginaalit, jotka ovat hyvin pieniä jo muutenkin, saattavatko ne pienen entisestäänkin? En sano enempää, kiitos. Kiitos. Katselen nyt puhujien suuntaan. Kysymyksethän ovat hyvin erilaisia, jo tähän mennessä on kuultu. Katsot, Luuletteko, että sanktiot yrityksille ovat, pitäisikö niitä vahvistaa, mitä konkreettisia toimia ajattelette? Wim van de Kamp mainitsi levähdyspaikat. Pitääkö yksityisenkin puolen olla mukana ja äh, olla rahoittamassa näitä levähdyspaikkoja? Sitten digitalisointi, siinäkin tärkeä kysymys. Kaksi minuuttia on siis aikaa, jotta voitte vastata kysymyksiin. Se on lyhyt aika, puhukaa ytimekkäästi ja lyhykäisesti. Ensin Vandenbelt, olkaa hyvä. Um, first of all... Kiitoksia. Ensinnäkin, mitä tulee huomioon, että valvonta ei ole? Ei tämä pidä paikkaansa. Kyllä valvontaa on, mutta ei välttämättä riittämästi. Täytyy pistää merkille myöskin, että tarkastajien erittäin vaikeaa tehdä työtään, koska useinkaan he eivät tiedä, mitä tapahtuu toisessa jäsenvaltiossa. Mikäli rekka pystytään tienposkeen, he näkevät vain tietyn määrän asioita, eivätkä voi mennä kotimaahan tarkastelemaan, mikä tilanne siellä vallitsee. Onko sitten täytäntöönpanossa puutteita, onko täytäntöönpanoa hatara pohjalla? Kyllä joissakin tapauksissa näin on, mutta mistä tämä johtuu? Tämä johtuu siitä, että ensinnäkään säännöt eivät ole kovinkaan selkeitä. Hyvin paljon on erittäin löyhiä määritelmiä, tämä on yksi ongelma. Ja tämän lisäksi vielä olemassa sääntöjä, joita tulkitaan eri tavalla eri jäsenvaltioissa. Edustaja Fandi Kamp puolestaan esitti kysymyksen, joka liittyi parkkipaikkoihin – Ensinnäkin totesin, että tämä on asia, jos on ongelma, koska tietysti parkkipaikkaa ei ole, mutta ei ole myöskään mitään liiketoimintamalleja niiden ihmisten kannalta katsoa, että haluaisivat kehittää tai perustaa tällaisia parkkipaikkoja tien varrelle, varsinkin eh, moottoriteiden varrelle. Hyvin vaikea löytää sellaista paikkaa tai sijaintia, olisi riittävän suuri kaikkien näiden rekkojen parkki ja ei ole riittävän suurta paikkaa, että saataisiin majoituspuolikuntoon. Yritykset eivät kerta kaikkien ryhdy tähän, ei siksi, että ne haluaisi, vaan siksi, että kunnollista liiketoimintamallia ei ole tätä varten. Digitalisoinnista voidaan sanoa, että ei digitalisointia voi vastustaa, mutta digitalisoinnin täytyy olla sellainen, että se on kaikki mukansa ottava. Ja tässä törmätään jälleen pk-yritysten kohdalla ongelmaan, koska monet pienet yritykset ovat sellaisia, että kuljettaja itse omistaa yrityksensä ja kuljettaja tai omistaja itse on jo jatkuvasti tien päällä. Mukaan luottuna viikonloppuisin hän joutuu itse hoitamaan hallinnollisen puolen myöskin paperityön ja tämä on hankalaa. Ja sitten mitä tulee ylipäänsä imakokysymykseen, tiedämme, että maantielikuljetus Yritysten imako ei ole hyvä. Te nyt lopettaa? Mutta varsinkin kun on kyse kuljettajan ikääntymisestä, tätä kuljettajapulaa ongelmaa ei voida ratkaista noin vaan, koska riittävästi ei ole nuoria, jotka haluavat tehdä tätä työtä. Kiitos. Herra Pario, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Aivan nopeasti. Mm, Sääntöjen soveltaminen ja niiden valvonta kun on 2-3 prosenttia pakollisia tarkastuksia, niin 97 prosenttia mahdollisuutta on sille, että valvonta ei koske kyseistä ta- tasoa. Eli kysymys, kun voitto on jo taskussa, niin eh, kysymys on ratkaistu. Totta kai mahdollisuuksia on. Meillä on yliopistotason tutkimus aiheesta lähestulkoon kaikissa maissa – 30 prosenttia on rikkomustaso. Kun pysähtyy, pysäytetään rekkoja, niin 30 äh, siis on tehnyt rikkomuksen ja 70 ei ole tehnyt. Me haluamme hallintotaakkaa pienentää erityisesti pk-yritykseltä, eli digitalisointi on tässä tärkeää. Kun ajatellaan älyajopiirturia, äh, meillähän on muillakin aloilla vastaavia käytäntöjä, niin silloin ne ajoneuvot, jotka eivät noudata sääntöjä, jäävät kiinni ja kuskit, jotka eivät noudata sääntöjä, jäävät kiinni. Eli sitten pysäytettäisiin tätä kautta vain ne 30 rekkaa, jotka eivät sääntöjä noudata. Ovatko säännöt sitten suhteellisia vai ovatko ne suhteettomia? Tämä luonnollisesti liittyy myös BKT. Äh, Meillähän jo olemassa alustavat ilmoitukset eri jäsenvaltioissa. Eli miksi tästä ei voitaisi Euroopassa tehdä keskeistä määräystä niin, että voitaisiin jo ennakolta järjestää valvonta niin, että voitaisiin vähentää näitä rikkomuksia. Tämä luku löytyy myös komission kertomuksesta. No sitten alan houkuttelevuus. Täytyy hieman perehtyä siihen, mikä tilanne oikein on, minkälaiset ovat työskentelyolosuhteet täytyy huomioida eri elementit, jotka tähän vaikuttavat. Meillä on elementtejä valvonnan parantamiseksi, mutta tarvitaan poliittista tahtoa asian toteuttamiseen. Niin, älyajopiirturi eh, vuosi kaksi sen jälkeen, kun tämä astuu voimaan, sen lisäksi tarvitaan valvontatoimia, jotka sen jälkeen, kun älyajopiirturi otetaan käyttöön, poistuisivat. Olkaa hyvä, seuraava puhuja, herra Bronski. Szanowni Państwo, jestem z zawodu prawnikiem, ale należę do tych... No, ja herrat, minä olen ammatiltani juristi, mutta e, kuuntelen tässä niitä ihmisiä, jotka sanovat, että he eivät usko, että tätä voitaisiin muuttaa millään muulla kuin lainsäädännöllä. No ihan konkreettisesti, tänä päivänä sääntöjä ei noudateta, niitä rikotaan. Ja silloin pitääkin miettiä, ovatko säännöt sitten järkeviä ja pitäisikö niitä täydentää muuttaa. Art, äh, säädös esimerkiksi 330 vuodelta 2016, siinä sanotaan esimerkiksi, että kuljettaja on unohtanut jonkun asiakirjan ja miten hän sitten voi toimia. Ja tätä pidetään hyvin vakavana rikkomuksena. Ja tämä luonnollisesti vaikuttaa myös tilastoihin. Ja sama koskee myös äh, kuljettajan lepoaikoja, jotka vaikuttavat äh, myös tilastoihin. Ehkä meidän pitäisi katsoa tätä toisella tavalla. Ehkä meidän pitäisi määritellä edellytykset ja olosuhteet äh, rekan nuppiin, kuljettajan siihen olotilaan ja millä tavalla se pitäisi tehdä. Jos tällainen ei auta, niin sitten pitää ehkäpä etsiä jotain muita vaihtoehtoja. Ja sitten äh, tämä alle 3,5 tonnin ajoneuvo. Mikä äh, vaikutus äh, yrityksen kotipaikalla on turvallisuuteen? No ei mitään. Mutta ehkäpä kysymys pitäisi esittää toisella tavalla ehkäpä äh, näille ajoneuvoille pitäisi myös määritellä äh, ajoajat äh, ja ottaa ajopiirturi käyttöön. Tämä olisi hyödyllistä, eikä kysymys siitä, missä sen kotipaikka, yrityksen kotipaikka on. Ja sitten vielä kysymys siitä, kuka maksaa nämä parkki- tai, tai lepopaikat. Me puolalaiset ostamme Saksassa parkkipaikkoja meidän kuljettajillemme ja niin, että meidän kuljettamme voivat levätä. Engelhardt. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Engelhardt, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Yksi seikka vain. Olen itse monia vuosia ollut maantien päällä nelitonnisella rekalla ja 7000 rekkaa Euroopassa on minun alaisuudessani tai järjestöni alaisuudessa. Minä tiedän kuljettajien tilanteen yritysten tilanne. Nyt täytyy varmistaa, että valvonta on toteutettavissa käytännössä ja mitä kollektiivisiin rangaistukseen tulee tietystikin. Täytyy epäkelvosta käyttäytymisestä rangaista, ei ole niin iloinen mikäli ja tietysti niin yrittäjät ovat kaikkein iloisimpia, mikäli voivat kaikkein halvimman palkata. Mitä lepoja par- työkoihin tulee? Edustaja Fandikamp, mitä parkkopaikkoihin tulee? Kyllä on mahdollisuuksia. Miksi ei vihdoinkin ryhtäisi pohtimaan sitä, että että yhdistettäisiin eri mahdollisuudet, mikäli on öö, esimerkiksi minun kuljettajien kokemusten perusteella parkkipaikat eivät ole ne riittäviä. Ja sanoit, että heidän paras parkkipaikka on kotona ja Vronski. Nyt pitäisi varmistaa niin, että vähintäänkin saniteettitilat olisivat lepopaikalla käytettävissä. Tämä vähän saman tapaan kuin kun on kyse tällaisista asuntovaunujen parkkipaikoista ja patkintotetaan pitkiä. On olemassa sääntöjä ja sen riippuen poikkeuksia säännöistä. Säännöt eivät ole riittävän konkreettisia, niitä ei, voi, ei ole helppo valvoa ja toteuttamista. Siksi täytyisi, tässä joskus on ikään kuin kyseessä kissa, joka jahtaa omaa häntänsä. Riittääkö sitten tämä lepoaika 24 tuntia niin eh, tietystikin ihminen olisi käyttää aikaa myöskin perheensä piirissä, eikä pelkästään lepäämiseen. Mitä imakoon tulee? Tänä päivänä tässä on kolme ongelmaa. Ensinnäkin palkka ei ole sellainen, mikä sen pitäisi olla. Toisaalta sitten saniteettitilanne ja sosiaalinen tilanne eivät ole myöskään kunnossa. Ja nuori sukupolvi ei halua tällaiseen työhön. Haluat olla varma siitä, että pääsevät joskus myöskin kotiinsa työn ja perhelmän yhdistäminen on tärkeää. Pöytälääkäyttöyrityksiä vastaan voidaan taistella, mikä on konkreettisia sääntöjä, mutta minkälainen prosenttiosuus sitten pitäisi olla äh, kyseessä, mikäli tarkastellaan sijoittautumiskysymystä esimerkiksi. Nyt pitäisi laatia selkeät ja yksinkertaiset säännöt, mutta ja myöskin varmistaa, että alalla on joku tulevaisuus. Sitten seuraavaksi Rodriguez Medal, olkaa hyvä. Gracias, pues nada, muy brevemente preguntaban si... Kiitoksia puheenjohtaja Voin puhua lyhyesti. Jos ongelmana on sääntöjen täytäntöönpano, niin kysehän on myös sääntöjen tulkinnasta. Joskus kansallisella tasolla on ongelmia. Joskus valvontaa suoritetaan epäselvistä syistä. Val- enemmän valvontaa on kenties jossakin maassa kuin jossakin toisessa. Kenties myös jotkut alueet voivat olla aktiivisempia valvonnassa kuin toiset. Myös sakoissa, rangaistuksissa on eroavaisuuksia. Joskus on tietty tienpätkä, jota aivan erityisesti valvotaan. Sitten Euroopan tason säännöt. Tuovatko ne mukanaan ikään kuin raja-aitoja tai lisäesteitä tälle alalle? Sanoisin, että on hieman eroa sen suhteen, mitä jäsenvaltiot väittävät ja mitä komissio taas on havainnut. PK-yrityksillä on ongelmia. E- ei tämä ehdotuspaketti suinkaan helpota elämäämme. Meilläkin on hieman kuljettajapuutetta esimerkiksi linja-autoalalla. Jos haluaa kuljettajaksi, niin tarvii linja-autokortin erityisen ajokortin. Suurimmalla osalla ihmisistä ei automaattisesti tällaista ajokorttia ole. Kyse ei ole pelkästään palkoista, vaan täytyy olla sellaiset olosuhteet, työskentelyolosuhteet, että ammatti olisi houkuttelevampi. Un peu synthétique. Kiitos. Ikävä kyllä aikaa ei ole paljon, mutta tämä keskusteluhan jatkuu. otamme sekä liikennevaliokunnan että työllisyysvaliokunnan jäseniä vuorotellen. Ja kollega Lukasenska saa puheenvuoron. Yksi minuutti. Todella tehokas puheenvuoron käyttö. E, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on sellainen e, mielikuva, että että säännöt sopeutetaan poliittisiin odotuksiin, eikä oikeastaan muihin asioihin, kuten esimerkiksi väärinkäytösten välttämiseen. Täällä sanottiin, että hallinnollinen kuormitus kasvaa, joten tämä tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että luodaan työpaikkoja, komissio loi tilanteen, jossa työpaikoista tuli vain kalliimpia. On tärkeää, että voimme kuulla käytännön näkemyksiä, koska silloin me tiedämme, minkälaisia vaikutuksia näillä säännöillä, joita me työstämme, on työpaikkoihin. Sitten kysymys, nämä postilaatikkoyritykset. Miksi me emme voisi laatia luetteloa näistä postilaatikkoyrityksistä ja julkaista sitä? koska sanotaan, että kuljettajien pitäisi julkaista palkkansa, niin eikö silloin samanaikaisesti pitäisi julkaista myös postilaatikkoyritykset? Mohan Chartier, yksi minuutti. President. Kiitos puheenjohtaja. Olemme saaneet hyvän osoituksen siitä, miten maanteiden rahtiliikenne on aivan erityinen alansa. Direktiivissä, joka käsittelee työntekijöiden lähettämistä, me korostimme sitä, että ei saa syntyä lainsäädännöllistä aukkokohtaa. Mikään ei olisi huonompi kuin, että jäisi tällainen aukkokohta. Tämä olisi alan etujen vastaista, työntekijöiden etujen vastaista ja myös yritysten etujen vastaista. Ei minulla ole tänään mitään muuta sanottavaa, mutta uskon, että voin tässä yhteydessä sanoa, että tämä seikka on aivan oleellinen kukaan, mikään yritys, työntekijä Euroopassa ei voittaisi, jos jätämme tälle alalle lainsäädännöllisen aukon. Kiitos. Kiitos, Mohan Chartier. Voitte luottaa liikennevaliokuntaan. Mehän olemme sanoneet ponnekkaasti, aivan niin kuin komission jäsenin, jäsenkin, että lähetettyjen työntekijöiden direktiivin täytyy suojella kaikkia aloja ja aivan erityisesti muistamme liikennealan. No niin, me jatkamme. Minulla on nyt puheenvuoro, koska minäkin olen tässä yhteisesittelijä. Voi olla myös puheenjohtaja yhteisesittelijä. Aivan nopeasti. Olen samaa mieltä ajopiirturiasiasta. Me emme jää odottelemaan vuotta 2034, vaan toimimme nopeasti. Just... Työllisyyspuheenvuoro. Uskon, että terveys on neutraali puheenjohtajan ominaisuudessa, joten Voisitteko nyt olla esittämässä poliittisia lausumia tai kriittisiä huomioita, koska puheenjohtajan kuuluu neutraa Tämä näin työjärjestyspuheenvuoron ominaisuudessa sanottuna. Muistutan vain Euroopan komission tekemästä ehdotuksesta. Mehän olemme kuulleetkin tästä liikkuvuuspaketista. Me, me, me, me ollaan nyt komissiossa, me olemme parlamentissa, joten toimikaa sen mukaisesti. Arvoisa edustaja, päätän kysymyksen ja jos haluatte, niin sitten tämän keskustelun lopussa voimme eh, keskustella kahdestaan. Ei nyt sotketa tätä kuulemista. Jatkan puheenvuoroani. Eli puhuimme siis ajopiirtureista. 2034 ei suinkaan ole mahdollinen, eli mitä pikemmin sen parempi. Mutta täytyy muistaa, että ajopiirturikysymyskin on digitaalinen kysymys. Digitaalisuuden avulla voidaan myös eh, toimia niin, että emme voi suinkaan olla samaa mieltä siitä, mitä tulisi tehdä. Eli miten konkreettisesti voitaisiin valvontaa tehokkaa, tehostaa? Ajopiirturikaan ei ratkaise kaikkia ongelmia. Oletteko tällä hetkellä valmiita siihen, että Euroopan unioni perustaa ikään kuin Euroopan tason santarmit, liikennepoliisit ja todellisen viraston valvomaan tieliikennettä? Tämä on minun kysymykseni. Ja toinen kysymykseni No, aika loppui, eli mennään eteenpäin. Edustaja, edustaja Balas, yksi minuutti. Kiitos puheenjohtaja. Olen eh, sosiaalivaliokunnan jäsen ja tunnin kuluttua täällä äänestetään työntekijöistä. Olen tehnyt itse tarkistuksia asiaan ja haluaisin, kuten täällä muistutettiin, emme halua luoda minkälaista lainsäädännöstä tyhjiötä, kun on kyse liikenteen harjoittajista. Tämä olisi erittäin huono signaali, mikä lähettäisiin tällainen signaali tällä alalle. Mitä valvontaan tulee? Ei me ole missään tyhjiössä, koska täällä parlamentissa on äänestetty asiasta ja muistuttaisin parlamentin jäsenen siitä, että äänestimme siitä, että pitäisi perustaa Eurooppana liikennealan virasto. Siitä äänestettiin, se hyväksyttiin puhuttiin, ja myöskin älytakografit, ajopiirteisiä käyttämässä vaan nopeasti parlamentti teki tämänkin päätöksen. Lisäksi päätettiin sähköisestä yhdistetystä järjestelmästä, jotta voitaisiin liikennealan ja kuljettajien ja ajoneuvojen osalta saada tietoa saman tietokantaan. Madame Grappini. Kiitos, edustaja Grappini, olkaa hyvä. Mulțumesc, doamna președintă. Trebuie să spun că am constatat foarte mult... Kiitos, puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että kuuntelin tarkalla korvalla asiantuntijoiden puheenvuoroja ja joitakin ristiriitaisuuksiakin korvaani tarttui. Näin ollen haluankin esittää muutaman kysymyksen. Jotkut asiantuntijat sanoivat, että täytyy olla vapaa pääsy markkinoille, mutta saman aikaan puhuttiin rajoituksista. Tässä on ristiriita. Meillä on sisämarkkinat ja minä olen sisämarkkinavaliokunnan jäsen. Jos me haluamme vapaata pääsyä markkinoille, niin sitten täytyy ottaa huomioon toissijaisuusperiaate haluaisin kuulla näkemyksenne äh, äh, sosiaalisen polkumyynnin määritelmästä. Karmeita tarinoita kuulemme jäsenvaltioista ja siitä, mitä pidetään sosiaalisen polkumyynnin pakettina. Eli täytyy ensinnäkin selkeyttää sitä, mitä me tarkoitamme silloin, kun puhumme sosiaalista polkumyynnistä. Mitä tarkoittaa toissijaisuusperiaate? Joku täällä puhui pk-yrityksistä, miten voidaan laskea, onko kuljettaja pk-yrityksessä, jossa on kaksi rekkaa ja ajetaan 3000 kilometriä. Täytyy kunnioittaa työlainsäädäntöä ja täytyy myös kuljettajan ja työnantajan välistä työsopimusta kunnioittaa. Jos katsomme, että markkinat ratkaisevat kaiken, niin mitä me sitten täällä teemme? Kiitos. Sitten edustaja Deli, olkaa hyvä. Merci madame la présidente. Uh, actually, as a shadow... Uh... Varjo esittelijä Tran valiokunnassa ja EPPn asiantuntijana kaksi lyhyttä asiaa. Kun kuuntelin arvon asiantuntijoita, he tekivät täysin selväksi sen, että komission Lex Special on väärällä polulla, kun on kysymys äh, näistä lähetettyjen työntekijöiden säännöstä kuljettajien kohdalla. Toisekseen haluaisin asiantuntijalta enemmän yksityiskohtia PK-yritysten tilanteesta, koska kuulimme todella huolestuttavia asioita PK-yrityksistä, varsinkin mitä tulee esimerkiksi hallinnon lisäämiseen ynnä muuhun. Eli onko teillä jotain yksityiskohtia siitä, mitä vaikutuksia näillä säännöillä tulee olemaan PK-yrityksille ja kuinka monta työpaikkaa joutuu uhanalaiseksi tämän myötä. Jasoleska, vous êtes... Edustaja Jasoleska, missä te olettekaan? Johnson. Yes, okay. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää siitä, että tämä kuuleminen järjestettiin ja kiitoksia myöskin asiantuntijoille heidän alustuksistaan. Kuulimme hyvin paljon erilaisia kokemuksia liikennealalta. Täällä viitattiin jo siihen, että 30 tapauksessa sadasta kyse on, mikä nyt puhutaan ongelmatapauksista, on kyse juridisesta ongelmasta, eikä siitä, kuinka säännöksiä tulkitaan jäsenvaltiossa ja myöskin on oikeudellisesta epävarmuudesta. Tämä on selkeä merkki meidän suuntaamme. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan parlamentissa meidän täytyy varmistaa, että syntyy oikeusvarmuutta tähän asiaan. Annetut säännöt, säädökset, jotka liittyvät liikennealaan, täytyy hoitaa sen sen kuuntelun, että niissä on jotakin järkeä. Mitä valvontaan tulee? Valvontaa on liian vähän. Kenties tämä ongelma johtuu siitä, että koko tämä sektori on säännelty liian monimutkaisella alalla, tai se liian monimutkainen ala. Yksi asiantuntijoista viittasikin jo monimutkaisuuteen siitä, miten hankala tilanne on ja kuinka monimutkaisuus vain pahenee pahenemistaan myöskin tämän mobiliteettipaketin myötä. Kuka tämä kaikki maksaa? La Merci, Kiitos puheenjohtaja. Ensin huomio kun puhutaan protektionismista, silloin kun puhumme työntekijöiden suojelemisesta, niin on melkomoinen ristiriita tässä. No sitten kun ajatellaan lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä, ja sillähän kapotaasi sääntöjä heikennetään käytännössä – silloin kun kyse on kansainvälisestä tieliikenteestä. Onko niin vaikeaa todellakin yrityksissä järjestää kuljettajien matkat niin, että he voivat hyötyä riittävistä lepoajoista ajo, ohjaamon ulkopuolella? Voitteko selittää minulle, miksi valvotut levähdyspaikat eivät ole käytössä. Niitähän on kuitenkin olemassa. Ja sitten taas valvomattomat paikat ovat aivan täynnä. Miksi on niin, että rahoitetut levähdyspaikat eivät ole käytössä? Tietyt kuskit eivät niitä halua käyttää. Johtuuko tämä siitä, että ne ovat maksullisia, vaikkakin siellä on palvelut, jotka mahdollistavat esimerkiksi hygienia-olot. Ja, ja sitten vielä yksi kysymys. Kun ajatellaan kapotaasien välikausia, niin estäisikö se kapotaasisääntöjen väärinkäytön? Kyllä, parole Sitten edustaja Rintke, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. And before I ask my questions, I would like to... Kiitos puheenjohtaja. Ennen kysymystä ihan yleinen kommentti, jonka tulisi olla tämän keskustelun perusta. Sisämarkkinat ovat olemassa ihmisiä varten, eivätkä ihmiset sisämarkkinoita varten. Tämä pitäisi olla täysin selvä. Me puhumme perusoikeuksista, peruspalkoista ynnä muista, ja nämä pitäisi ottaa huomioon. Ja nyt kysyisin lainsäädännön noudattamisesta. Ihmiset sanovat, että valvonnassa on ongelmia. Emmekö me sitten tarvitsisi enemmän eurooppalaista yhteistyötä? Meillähän voisi olla jonkinnäköisiä virastoja tai tällaisia pisteitä, jotka valvoisivat esimerkiksi rahtikuljetuksia. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tästä. Merci beaucoup, Madame Ayala Kiitos, Ayala Sander. Olkaa hyvä. Yksi minuutti. Une minute, Madame Ayala Sander. Eh, Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin todeta erään seikan. Nyt tässä paketissa on hyvin monia kohtia, jotka ovat vinksallaan. Tässä ei asianmukaista tasapainoa saatu aikaan. Tämä johtaa siihen, että bussin tai rekan kuljettaja on vastuussa itse kaikesta hänestä tehdään tässä vastuuhenkilö, jonka loppujen lopuksi täytyy sitten kärsiä seuraamukset, mikäli jotakin menee vikaan. Minä olisin pikemminkin mustan listan yrityksistä, jotka eivät noudata sosiaalinen säännöksiä, vaan harjoittavat pikemminkin sosiaalialan polkumyyntiä. Olisin erittäin iloinen, mikäli tällainen lista luettelo voitaisiin laatia näistä yrityksistä. Toiseksi Ei meillä ole mitään idiootteja. Eurooppa kattaa alueena Mustalta mereltä Portugaliin, Suomesta, Gibraltariin ja Napolista Sisiliaan. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli ei asu kovin lähellä jotain tiettyä paikkaa, niin sitten lisäkustannuksia tulee. Euroopan keskiosassa kustannukset ovat pienemmät kuljetuskustannukset kuin esimerkiksi äärilaidalta äärilaidalle. Olisinkin esittää kysymyksen, kuinka tämä voitaisiin ottaa huomioon. Ja vielä lopuksi, historiallisesti katsottuna, en usko, että voin olla samaa mieltä teidän kanssa siitä, etteikö kuljetusalan työntekijä olisi minkäänlainen kunnollinen mahdollisuus vaikuttaa. Peter Lundgren. Kiitos, edustaja Lundgren. Puhu, kunnioittakaa puheaikoja, olkaa kiltejä kollegoille. Edustaja Lundgren, olkaa hyvä. Tack Kiitos puheenjohtaja. Kuten tiedätte, minä itse olen 30 vuotta rekkakuski ennen kuin jouduin tänne parlamenttiin. Ja äh, minäkin äh, kansainvälisessä äh, liikenteessä nukuin äh, omassa rekassani, koska siellä nukkuu paremmin kuin äh, hotellissa. Sitä paitsi silloin voi valvoa autoansa ja lastiaan. Eli ei ongelma ole se, että joutuu nukkumaan siellä rekan nupissa. Se, mikä on tärkeää kuskina, on se, että on palkka. Sellainen palkka, että voi mennä ravintolaan ja syödä illallista ja että voi käydä suihkussa lepopaikoilla. Ja se on tärkeää. Ja että pääsee perheensä luo kotiin välillä ja tähän kapotaasi on aiheuttanut ongelmia. Se on avannut mahdollisuuden sellaiseen huijaamiseen, mitä enää voi valvoa. Joten ei ole ollenkaan kummallista, että kuskit eivät enää hakeudu töihin näin läpimätkälle, läpimädälle sektorille. Ja äh, sen vuoksi, äh, että kapotaasi on johtanut siihen, että on niin halpaa lähettää tyhjiä autoja, siksi autojen määrä on kasvanut. Christensen, c'est à vous. Kiitos, edustaja Christensen, olkaa hyvä. Current... Tosiasia on, että nyt valitsevat säännöt eivät kerta kaikkiaan toimi. Meillä on tanskaisia yrityksiä, jotka perustavat tytä, tytäryrityksiä halpa maihin saadakseen palkattua kuljettajia kansainväliseen liikenteeseen, jota harjoitetaan rikkaissa kalliissa maissa. Ei tämä ollut sisämarkkinoiden perimmäinen tarkoitusperä. Kuinka te aiotte ratkaista tämän ongelman, joka liittyy epäreiluun kilpailuun, mikäli meillä ei ole työntekijöiden lähtemistä koskevien sääntöjä? Miten te tämän sitten ratkaisisitte? Edustaja Ertug. Ja, vielen Dank. Ich muss ganz offen Kiitos. Äh, olen nyt hieman pettynyt pettynyt. Pettynyt siksi, että vuosikausia me kuulemme ihan samaa asiantuntijoilta, mitä nyt teiltäkin. Olisin toivonut enemmän, että asiantuntijat olisivat tehneet eh, ehdotuksia siitä, kuinka ratkaista tämä ongelma. TFPn edustajille te sanoitte yhden virkkeen, eh, joka minua kiinnosti. Sama palkka samasta työstä. Onko tämä oikeasti teidän kantanne? koska Keski- ja Itä-Euroopan yrittäjien joukossa on erittäin paljon sellaisia, jotka eivät allekirjoita tätä. Stelor, la parole est... Kiitos, edustaja Kistelor. Uh, thanks very much, Chair. I listened with... Kiitos, puheenjohtaja. Kuuntelin kyllä sympatialla siitä, mitä todettiin ylimääräisestä hallintotaakasta. No sitten mainittiin myös älyajopiirturi. Sitähän voidaan tutkia myös etänä. Ja sitä voidaan seurata 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemän päivää viikossa. Näitä laitteita työnantajat voivat käyttää ajo- ja lepoaikojen valvomiseen, kabotaasin valvomiseen. Ja luonnollisesti myös sääntöjen valvojat voivat sitä käyttää varmistaakseen, että rikoksia ei tapahdu. Haluaisin kysyä, miksi ihmeessä vaaditaan 15 vuotta, jotta saadaan käyttöön nämä älyajopiirturit? Miksei se onnistu nopeammin? Jos liikennealan yritykset ovatkin säästäneet paljon kustannuksissa muualla, niin kyllä nyt olisi fiksu liike siirtyä näihin fiksuihin ajopiirtureihin. Kiitos. Nyt annamme 80 sekunniksi puheenvuoron Ertugille. Hän ei ole ymmärtänyt vielä pelin sääntöjä. 20 sekuntia, edustaja Ertug. Kysymys. Das war tatsächlich ein Fehler. Kyse oli todellakin virhe ajankäytössä. TLPn edustajalla esitin kysymyksiä, nyt Velvion kysymys herra Parijolle, joka edustaa ETF. Onko tosiasiassa, to, onko todellakin niin, että nämä lepoajat pitäisi käyttää hotellissa tai mikä on halvin vaihtoehto, pitääkö näistä pitää tiukasti kiinni, eikö voisi yhtä hyvin viettää aikansa äh, erittäin mukavassa ja hyvin varustetussa rekana äh, ohjaamossa. Minä haluaisin nyt hieman ymmärtää, mikä te ajatte takaa. Vietäkö todella tästä tiukasti kiinni? Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Olen kuullut vastakkainasettelua asiantuntijoiden välillä – Eli kun kyse on toisaalta itäisistä maista ja läntisistä maista, ovatko erot kasvamassa vai pienenemässä? Ajatuksenahan olisi se, että lähennyttäisiin, mutta nyt näyttää käyvän päinvastoin. Katsovatko asiantuntijat, että kyse on hankalasta ammatista, kun uusia alalle tulijoita ei oikein löydy, vai onko kyse siitä, että mm, laatu ei kohtaa kysyntää? Hieno suoritus puolessa minuutissa. Seuraava puhuja, yksi minuutti. Allez-y. Kiitoksia puheenjohtaja. Hallinnollinen taakka, kun sääntöjä lisätään ja muutetaan. Tämä on se keskustelu, jota me tänä päivänä käymme. Siitä tämäkin kuulostaa. Olen samaa mieltä sen kanssa, mitä edustaja Krapini sanoi. Hän totesi, että sosiaalinen polkumyynti täytyy määritellä. Kyse on palkoista, työ, samantyyppisestä työstä ja samantyyppisestä olosuhteista. Mutta kun ei ole kyse samasta työnantajasta, niin miten sitten toimia? Ja sitten herra Vronskille kysymys. Tehän puhutte siitä, että työntekijöiden lähettäminen – on asia, jonka suhteen tämä kolmen päivän raja ei riitä. Mitä, mikä olisi riittävä kynnys tätä varten teidän mielestänne? Kiitos. Edustaja De Monte, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Toinen liittyy levähdyspaikkoihin. Katsovatko asiantuntijat, että käytännössä voitaisiin toimia niin, että olisi jonkinlainen maksullisuus ja rahoitusta niin, että investoitaisiin myös yksityiseltä tasolta, taholta. Ja tämä vaikuttaisi sitten niihin taksoihin, joita kuskit joutuvat maksamaan. No sitten rajat ylittävä liikenne. Usein olen esittänyt tämän kysymyksen, mutta en ole oikeastaan vastausta saanut. Myös muissa yhteyksissä olen tämän kysymyksen esittänyt. Kabotaasi hyvin helposti voi tulla ikään kuin väärinkäytetyksi silloin, kun kyse on rajat ylittävästä liikkeestä. Eli miten voimme ratkaista tämän lainsäädännön näkökulmasta? Kiitos. Monsieur. Kiitos. Van Miltenberg, olkaa hyvä, yksi minuutti. Sure. Uh, actually, I have a very simple... Kiitos puhemies. Minulla on ihan yksinkertainen kysymys. Olemme kuulleet kaiken tyyppisiä eri laus, lausumia ja tarinoita Haluaisin esittää kysymyksen Euroopan huolintalan yrityksille ja myöskin ETFlle – ja työntekijöiden järjestölle. Käyttekö te työmarkkinavuoropuhelua keskenänne, työnantajapuoli ja työntekijäpuoli, ja pystyttekö te tekemään konkreettisia ehdotuksia yhteistuumin kompromissin pohjalta, niin että saataisiin riittävästi panoksia teiltä kummaltakin, niin että pystyisimme sitten ryhtymään tarpeellisiin toimiin puolentoista vuoden ajan vielä ennen kuin vaalikausi päättyy, että kompromissitekstejä saataisiin aikaan. Vetoisin tässä myöskin kollegoihin, koska täällä sitten kaiken tyyppisiä lausumia pikemminkin kuin kysymyksiä. Tämä on kuulemistilaisuus, joten käyttäkää nyt hyväksenne niitä lausumia, joita kuultiin, ja käyttäkää ne valiokunnan aika hyödyksi niin, että pystymme kuulemisen yhteydessä mm, toimimaan niin kuin kuulemisessa pitäisi kuulla. me olemme täällä kuuntelemassa ja esittämässä kysymyksiä. Keskittykäämme tähän. Kiitos, Van Miltenberg. Nyt käännyn asiantuntijoiden puoleen kaksi minuuttia, jotta voitte käsitellä näitä kysymyksiä. Tiedän, että se on lyhyt aika, mutta varmasti voitte myös jälkikäteen vastata kirjallisessa muodossa. Kysymykset vaihtelevat kovasti, eli mustalista yrityksistä, jotka eivät noita sääntöjä, sitten kabotaasiin liittyvät kysymykset, entä sama palkka samanarvoisesta työstä, ja sitten lepoajoista. Herra Ertug kyseli hotelli vai ohjaamo? Voitteko sanoa näkemyksenne itäisten ja läntisten jäsenvaltioiden välisistä eroista? Tämän kysymyksen edustaja Hekke nosti esille. Hyviä kysymyksiä. Ja nyt vastaukset aloittaa vieraamme Van der Belt. Ähm, oh, kiitos. Mitä tulee tähän luetteloon postilaatikkoyrityksistä, yritykset ovat aina äh, syyttömiä, kunnes ne on osoitettu syylliseksi, eli pitää olla todisteet äh, sosiaalista polkumyynnistä. Eikä ole kunnollista edes äh, merkitystä sille, mitä on sosiaalinen polkumyynti. Jos kysytte meiltä kaikilta, niin kaikki viisi antaisimme erilaisen määritelmän sanalle sosiaalinen polkumyynti. Eli on erittäin vaikea saada aikaan määritelmä, joka sopisi kaikkeen. Mitä tulee näihin parkki- ja lepopaikkoihin, Tämä on yritysmalli, jota ei ole vielä olemassa. On olemassa pulaa parkkipaikoista, joihin voi parkkeerata eikä, ja jota, johon tällaisia voitaisiin rakentaa, eikä tämä ole realistista lyhyellä aikavälillä. Sitten ajat, kuljettajapula. No, tähän äh, riittää yksi sana tai yksinkertainen selitys, nimittäin äh, väestön ikärakenne. On yhä vähemmän nuoria ihmisiä, jotka kykenevät tähän työhön. Ja kun puhutaan äh, työmarkkinavuoropuhelusta, niin me UETR on hyvin kiinnostunut olemaan mukana äh, tällaisessa ja haluaisimme mielelläni olla mukana laatimassa kompromissia kollegoittemme kanssa muista AY-liikkeistä niin, että löytäisimme määritelmän, joka sopisi meille kaikille mutta meillä toki on myös eroja läntisten ja itäisten, pohjoisten ja eteläisten yritysten välillä, kun puhutaan samasta palkasta, sama, sama palkka samasta työstä. Emme voi sulkea silmiämme ongelman pääsyltä, joka on työn hinnan ero. Eli vaikka jos kuskilla olisi sama palkka, niin silti työvoimakustannukset olisivat erilaiset eh, riippuen siitä, mihin maahan yritys on perustettu. Monsieur... Kiitos. Sitten vieraamme Parillo. Olkaa hyvä, kaksi minuuttia. L'agence européenne... Me kannatamme ja olemme myös eh, kirjanneet eh, säännöt yhteistyöstä jo useamman, useampi vuosi sitten. Tälle on toki kriteereitä. Ensinnäkin ja sitten toiseksi, kun ajatellaan oikeuksien kunnioittamista, me haluamme kunnioittaa lainsäädäntöä ja sääntöjä. Mitä sitten Rooma yksi sääntö sanoo? Alueellisesti sovellettava työlainsäädäntö on se eh, sillä perusteella perusteltu, missä säännönmukaisesti työtäni teen. Eli tämän määrää Rooman lainsäädäntö. No sitten koordinointi kabotaasin suhteen. Työnantajajärjestö Italiassa on todennut ja on myös kirjannut asiakirjaan kabotaasista, että resursseja digitalisaation takia lisää tarvitaan. No sitten lepoajat ohjaamossa ei. Ei, sanomme tälle ei säännönmukaisesti, koska muutoinkin voi toimia hyvän suunnittelun kautta. No sitten erot idän ja lännen välillä, erot kasvavat, olemme saaneet tutkimuksenkin tästä. Ei makseta riittävästi siitä, syystä, siitä syystä, syystä kuljettaja ei ole riittävästi. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä. Silloin kun maksetaankin, niin silloinkin tilanne voi olla hankala. No sitten työmarkkinavuoropuhelu. Me työstämme aihetta 27. lokakuuta meillä on tulossa tärkeä kokous ja haluamme toimia niin, että työmarkkinaosapuolet Euroopassa voivat tähän keskusteluun osallistua. Luonnollisesti me ETFnä osallistumme jatkossakin keskusteluun. Meidän on perehdyttävä rajat ylittävään liikenteeseen, aivan niin kuin kysymyksessäkin penättiin. Luonnollisesti ongelmia syntyy valvonnasta ja koordinoinnista eri maiden valvontaviranomaisten välille. Meillä ei ole nyt Euroopan tason valvontaa. Sitten vieraamme Vronski, kaksi minuuttia. Dlaczego nie publikować letterboxów? Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Miksi postilaatikkoyritysten nimeä ei pitäisi julkaista? Me käytämme sitä 50 000 tai 300 000 on kyseessä. Ja nyt kun äh, me muutamme sääntää tämä, ne uudet säännöt koskevat ehkä noin tuhatta liiketaalan yrittäjää. Kyse on suurista markkinoista. Tietystikin maat, jotka ovat äärilaidoilla, niiden asema on tässä tärkeimmässä roolissa. Ja tuota huomioon. Loppujen lopuksi kyse on hinnoittelusta. Jotkut tavarat saattavat jotkut, olla jotkut ovat että hinta nousee tai laskee tämän mukaan, missä sijaitsee. Puolassa olen toiminut hallituksen piirissä ja jo silloin olen pohtinut asiaa ja teoreettisesti katsottuna äh, voisi löytyä kokonaisvaltainen ratkaisu tämän mutta hyvin pian osoittautui, että olemassa tiettyjä kuljettajia, jotka ovat erittäin kekseliäitä ja pystyvät sitten näitä ajopiirtoreita manipuloimaan, että ne nyt niin toimi kunnolla. Tämä liittyy myöskin digitaaliseen puoleen ja sitten jälkiasennuksiin. Tähänkin saattaa liittyä samantyyppisiä ongelmia. Ja sitten poikkeukset lähettämistä koskevasta direktiivistä, riittävätkö ne? Se, kuinka laskelmia tehdään, niin me 15 päivää. Katsomme, että tarkoittaisiko yksi minuutti yhtä vuorokautta yhtä päivää. Tämä siis siihen, että yhtäkkiä entä päiväisiä, päiväisiä lisää. Entä sitten työmarkkina vuoropuhelu? Me tekemme vuoropuhelua Solidanoshin ja ammattiliittojen kanssa. Meillä on joitakin aloitteita, yhteisiä aloitteita jo Puolassa, jotka on pistetty täytäntöön. ETF on muutaman otteeseen ollut kutsuvieraana kokouksissamme. Lisäksi mutta joskus on ollut aikatauluongelmia, siksi emme ole pystynyt keskustelemaan aina asioista. vuoropuhelu ei äh, Euroopassa saisi olla tällaista. Mitä tulee palveluiden laatuun? Me äh, teemme suuret, toimitamme vain palveluita kaikki. Tässä kaikki. Engelhardt, kaksi minuuttia. Se, että postilaatikkoyritykset julkaistaisiin ok. Ja samoin me puhumme, tai siis kannatamme myös, että tulisi tällaisia tarkastuspisteitä. Ja sitten palkka, polkumyynti, se, että on 40 000 euroa vuosipalkassa ero, siitä ei tarvitse varmaan edes keskustella. Ja äh, huomautus mikrofonin ulkopuolelta. Niin, on erittäin vaikea vastata kaikkiin kysymyksiin kahdessa minuutissa. 45 tuntia. Miksi me emme onnistu siinä joka paikassa? No kun se ei ole bisnesmallin mukainen, eli kuusi kuukautta kuski tuonne maantielle polkumyyntipalkoin, joten valvontaa. Ja mitä sitten äh, tulee näihin äh, parkkipaikkoihin, valvottoihin parkkipaikkoihin, niin nekään eivät kuulu tällaisiin, tällaiseen bisnesmalliin. Se, mitä Lundgren sanoi, on ihan totta. Palkka on äh, elinehto ja sitä kautta saadaan muutkin olosuhteet paremmaksi. Ja herra Hartog, me olemme esitelleet keskitettyjä ratkaisuja ja voimme tulla luoksenne puhumaan tästä ja esitellä ne teille länsi ja itä vuoropuhelussa. Toki tässä nyt on hyvin erilaisia näkökulmia, mitä tulee intresseihin, mutta yhä enemmän idässä nyt on samoja ongelmia kuin mitä meillä lännessä oli viisi kuusi vuotta sitten. Eli tärkeätä ovat palkka, työolosuhteet ja mahdollisuudet. Me teemme yhteistyötä kansallisten edustajien kanssa. Me työskentelemme mielellämme yhdessä myös Euroopan tasolla niin, että me yhdessä löytäisimme konsensuksen niin, että voisimme viedä tätä asiaa paremmin vielä eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt Rodriguez Medal, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Muchas gracias. Pues muy brevemente eh, sobre las cuestiones. Kiitos aivan nopeasti Euroopan tason koordinointi maantien, maantieliikenteen ongelmien ratkaisemiseksi, niin varmasti monia ongelmia voidaan ratkaista myös ilman lainsäädäntöä. On olemassa erilaisia mahdollisuuksia, tiedonantoja, tiedotusta, oh-, ohjeistusta. Kaikki tämä voi olla hyödyllistä. Sitähän käytetään jo jäsenvaltioiden tasolla, jotta voidaan oikealla tavalla tulkita lainsäädäntöä. Mutta tietysti, tietysti ne, jotka ovat vastuussa EUn budjetista, joutuvat sitten määrittelemään, onko lainsäädäntö todella tarpeen vaikka ei. Usein niin sanotut periferian maat jäävät hieman unohduksiin suhteessa ydinalueiden jäsenvaltioihin. Kaikki jäsenvaltiot eivät ole tässä tasanarvoisia silloin, kun kyse on palvelujen tarjoamisesta. Kiitos. Ja nyt kollega saa vielä puheenvuoron ja voi tehdä työllisyysvaliokunnan johtopäätökset. Ja minä käytän vielä lyhyen puheenvuoron sen jälkeen. Olkaa hyvä, arvon kollega. Thank you, it has been... Kiitoksia. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Sitä oli hieno seurata. Uskoakseni voi todeta, että keskustelussa tarkasteltiin asianmukaisia työolosuhteita ja sitä, kuinka voidaan tehdä yhteistyötä jotta voidaan varmistaa se, että ei kilpailla huonoimmilla normeilla, vaan halutaan tehdä kaikki parannukset tavalla ja sillä kilpailtaisiin. Emme kilpaile pelkästään jäsenvaltioiden kesken Euroopan unionin tasolla, vaan käymme kilpailua myöskin muun maailman kanssa. Saamme kestävää kilpailua aikaan vain ja ainoastaan, mikäli ihmisistä tuntuu ja ihmiset tietävät, että heitä kohdellaan oikeudenmukaisella tavalla eikä heitä käytetä hyväksi. Ja tätä taustaa vasten uskon, että tämä oli erittäin hyödyllinen ja mielenkiintoinen keskustelu. Haluaisin kiittää teitä kaikkia siitä, että olitte täällä tänään valiokunnan kokouksessa. Työllisyysvaliokunta tulee pian äänestämään mietinnöstä, joten meidän täytyy pikkuhiljaa saada nämä keskustelut tällä päätökseen, mutta kiitoksia kaikille siitä, että olitte täällä tänään. Kiitoksia siitä, että jaoitte meidän kanssamme teidän ajatuksenne ja kerrotte kokemuksistanne tässä erittäin tärkeässä asiassa. Kiitos. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Muutama sana loppuun myös liikennevaliokunnan näkökulmasta. Je suis en train de conclure. Si... Olen tekemässä nyt johtopäätöksiä. Jos haluatte vielä jutustella, niin poistukaa salista. Tämä keskustelu on aivan liian tärkeä, jotta se ohitettaisiin. Kyse on sarjasta kuulemisia, jotka ovat tärkeitä tulevan työn kannalta tässä liikkuvuuspaketin yhteydessä. Olette nähneet, kuinka paljon meillä on lainsäädäntötekstiä, joita me käsittelemme samanaikaisesti. Euroopan parlamentin halu liittyy myös siihen, että me haluamme todella viedä asiaa eteenpäin. Me haluamme saada aikaiseksi voiton, eli ratkaista tämän ongelman. Sosiaaliset kysymykset ja aivan niin kuin kollega sanoi, Kyse on myös siitä, että väärinkäytökset ovat lisääntyneet aivan massiivisesti. Olette kertoneet meille siitä, miten jotkut kuljettajat joutuvat elämään työelämässään Euroopan teillä. Meillä on kuitenkin yhteistä tahtoa. Me olemme samaa mieltä siitä, että haluamme lopettaa tällaisten postilatikoyritysten toiminnan, mutta näiden kysymysten taustalla on kyllä tarve myös vahvistaa valvontaa. Me olemme kaikki samaa mieltä, jopa Euroopan komissiokin puheenjohtajan suulla on puhunut siitä periaatteesta, että samasta työstä sama palkka. Emme halua enää sulkea silmiämme todellisuudelta. Jos me suljemme silmämme näiltä ongelmilta, niin sitten me annamme sanan vallan demagogeille tässä asiassa, jotka haluavat tuhota Eurooppaa. Haluan kiittää kaikkia teitä siitä, että olitte näin runsaslukuisena paikalla ja liikennevaliokunnan nimissä kiitän teitä kaikkia. Nähdään taas pian. Okay, friends, uh, prepare for the vote and see to that you have your voting. Kollegat, valmistaudutaan äänestämään. Onhan teillä äänestyskortit.